Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Just a few announcements before we start, if I may. Pari ilmoitusasiaa ihan aluksi. Ensinnäkin pahoittelen tästä salista. Tämä on vähän epätavallinen. En tiedä, mitä mieltä olette tästä, mutta olemme yleensä siellä omassa valiokuntahuoneessa. Täällä tuntuu, että olen kovin kaukana, en kaiken näe ketään. Minun on ehkä hankala täältä nähdä, miten äänestykset menevät. Katsotaan, miten tämä nyt onnistuu. Meillä on muutos esityslistaan. Ensinnäkin Mitsin mietintöön kohta 14 tämän päivän esityslistalla yhden miehen rajavastuuyhtiö. Onko täällä tulkkaukseen liittyvä ongelma? For anybody? Toimiko tulkkaus kaikilla? Onko kaikilla tulkkaus? Onko saksankielisen tulkkauksen kanssa ongelmaa? Toimiiko se nyt? Hyvä, kiitos Evelyn. Siis muutos aikatauluun, kun kyseessä oli tämä yhden miehen rajavastuuyhtiön Mitsin mietintö kohta 14 esityslistalla. Sen käsittelyä lykätään seuraavaan kokoukseen ja 4. kesäkuuta on uusi määräaika tarkistusten jättämiselle – ja sitten on ehdotettu, että muutettaisiin käsittelyjärjestystä kohdassa viisi lainsäädännön valvontakohdassa niin, että keskustelisimme verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista ensin ennen julkisia hankintoja. Tämä siitä syystä, että komission henkilöstö voi olla täällä ainoastaan kokouksen ensimmäisen osan aikana. Ja jos olisi mahdollista ehkä lähteä liikkeelle tästä verkkavälitteisestä riidan ratkaisusta. Ihan nopeasti voisimme vielä kolmikannat kommentoida. Ei vaan lähdetään liikkeelle tästä verkkovälitteistä riidanratkaisusta komission edustajan pitää lähteä lähteä kello 9.30, eli hoidetaan se ensin ja sitten julkiset hankinnat. Ja sitten saamme uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista. Juuri ennen äänestyksiä. Eli voisinko antaa puheenvuoron myös Panulle. Mukava nähdä teitä taas. taas. Hyvää huomenta. Thank you very much for inviting. Hyvää huomenta. Kiitos, että kutsutte meidät. Kiitos sitä, että ymmärrätte meidän aikarajoituksiamme. Kollegamme tietysti jäävät tänne, jos on välttämätöntä. Me olemme iloisia voidessamme kertoa teille, missä on ajankohtainen kehitys eh, internet-kisratkaisufoorumin osalta. Tämä on kysymys, jossa on saatu aikaan saavutuksia. Kiitos tämän valiokunnan työn. Meillä on ilo ilmoittaa teille, että tämä asia etenee kuten on odotettu, eli tekninen kehitys on käynnissä. Itse asiassa me olimme täällä parlamentin tiloissa 3. maaliskuuta ja esittelimme käytännössä, miten tämä foorumi toimii, melko menestyksekkäästi ja otimme huomioon kommentit, joita esitettiin ennen kaikkea, mitä tuli käännöksiin ja, ja haluamme sanoa, että tämä otetaan huomioon nyt tässä teknisessä kehittelyssä, joka koskee foorumia. Internetissä toimiva kiistoratkaisufoorumi perustuu kiistoratkaisudirektiiviin, siis tämä on paketti. Vaihtoehtoiset kiistoratkaisut, direktiivissä on kolme vaihtoehtoa. Sitten kiistan vaihtoehtoratkaisu on ratkaisu, joka pitää olla kuluttajien saatavilla kaikkialla Euroopan unionissa, kaikilla liiketoiminnan aloilla – Tämä on viittaus siihen, että sinne tulisi kattaa kaikki alueet, kaupat, myynnit, sopimukset, sitovat ratkaisut ja menettelyt, puolueettomuus, riippumattomuus, avoimuus, tehokkuus, oikeudenmukaisuus ja ennen kaikkea se, että, että pitää osoittaa, kuluttajien tiedosto pitää kasvattaa tästä niin, että on vel, velvollisuus ilmoittaa kuluttajille siitä, että tällainen vaihtoehtoinen kiistaratkaisu on olemassa näiden yritysten osalta. Nyt he, he, 5. heinäkuuta tänä 2015 määräaikaa valtio toteuttaa tämän toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä. Maaliskuussa ilmoitamme tästä eteenpäin nyt jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle luettelon niistä vaihtoehtoisista rikkistä yksityistä, jotka täyttävät direktiivin kriteerit. Tämä on asioista komissio myös muistuttaa kirjeellä, joka on osoitettu kaikille 28 valtion ministerille, ja se lähetettiin aiemmin tänä vuonna. Siinä muistettiin heitä siitä, että he, he on hyvin tärkeää, että on hyvin tärkeää, että ilmoittavat asiasta. Tätä formia kehittää komissio edelleen, mutta haluan muistuttaa kaikkia siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio hallinnoi tällaista hanketta, tällaista foorumia, joka toimii kautta Euroopan. Tavoitteena on helpottaa kiistoratkaisua internetissä niin, että siitä tulee olennainen osa työstä, jota tehdään digitaalisilla sisämarkkinoilla, koska tämä tapahtuu siis tuomioistuimen ulkopuolella helpommalla tavalla ja tämä on hyvä tapa edistää kuluttajan osallistumista sähköiseen kauppaan. Foorumin kehittämisessä meillä on erityinen oikeusperusta, joka merkitsee myöskin rajoituksia siitä osalta, miten pitkälle voidaan päästä, mutta toisaalta myöskin mahdollistaa tämän foorumin hyvän toiminnan. Tämä tulee käyttöön tammikuun alkupuolella 2016 ja me olemme nyt aikataulussa. Se on kaikkien saatavilla, se on ilmainen ja se on olemassa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Mitä sitten tulee foorumin kehittämiseen? Meillä on toinen kuva, josta tämä on nähtävissä. Meitä avustaa asiantuntijaryhmä, jossa on asiantuntijoita, jotka ymmärtävät näistä asioista jäsenvaltioista, yritysalan edustajia, kuluttajien edustajia, myöskin Euroopan vammaisfoorumi. Haluan korostaa tätä, koska olen hyvin tietoisia siitä, että on tarvetta varmistaa, että foorumi on myös vammaisten käytettävissä. Haluan myöskin kiittää IMCO-valiokunnan sihteeristöä, joka on osallistunut tähän asiantuntijatyöryhmään, mistä on ollut meille paljon apua. Se varmistaa myös sen, että te pysytte perillä kehityksestä, jotta voidaan varmistaa foorumin kunnollinen toiminta. Komissio valmistelee toimeenpanosäädöstä, joka on edellytys tämän foorumin toiminnalle myös juridisesti, ja se tullaan esittelemään valiokunnalle eh, 2015 vuoden toisella vuosineljänneksellä, eli ennen kesätaukoa. Tarkoitus on saada marraskuussa mukaan tämä foorumi, jos silloin mukana on 120 sidosryhmää, jostain kansallisia asuntoja, myöskin mukana on kansallisia asiantuntijajärjestöjä, myöskin EU-edustajia, myöskin kaup- kaupan edustajia, kuten pk-yrityksiä, mutta myöskin kattojärjestöjä ennen kaikkea. Olemme saaneet myönteistä palautetta, mutta myöskin teknisiä suosituksia, jotka olemme sisällyttäneet tähän, ja osa niistä on jo osa sitä, mitä me olemme esitelleet teille kolmas maaliskuuta. Mitkä ovat sitten seuraavat askeleet? Kokeilun jälkeen, joka pidetään marraskuussa, sitten katsotaan mitä ehdotuksia sen pohjalta tulee. Sitten on myöskin toinen kokeilu nyt kesäkuussa ja mukana, jossa on mukana sidosryhmiä. Me toivomme, että pääsemme siinä vaiheessa loppuvaiheeseen. Niiden esitys on tulossa, mutta kokonaisuudessa olemme aikataulussa ja toimme ripeästi ja olemme valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. very much. I guess it... Kiitos oikein paljon. Tässä saattaa olla vähän sakannusta nyt, sekannusta, kun tiedämme, että tulitte esittelemään foorumin aikaisemmin ja minä ymmärsin, että saisimme kuulla tämän esityksen, joka on esitetty toisaalla ja olisi saatu se koko valiokuntaan, mutta Minusta tuntuu, että tämä kiinnostaa vielä jäseniä, jotka eivät ensimmäiseen kokoukseen päässeet, kun se ei ollut varsinainen valiokunnan jäsen, että pystyimme näkemään tämän esityksen. Ehkä meidän pitää jossain toisessa vaiheessa saada esitys siitä, missä mennään tämän foorumin kanssa ja ehkä katsoa myös tulevaa sidosryhmien kuulemista. Toms esitti haluaisi puheenvuoron. Haluaako joku muu puheenvuoroa? Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä. Se on harmi niille, jotka eivät olleet mukana tässä ensimmäisessä foorumin demonstraatiossa. Se oli valmisteltu erinomaisesti. Minä Spano oli tiiminsä kanssa sen hienosti valmistellut. Ja olin hyvin vaikuttunut teidän tekemästänne työstä ja myöskin miten olitte valmistelleet esityksen. Eli Viki, jos tällainen esitys voitaisiin pitää vielä uudelleen valiokunnassa, niin se olisi meille kaikille hyvä, koska paikalla oli hyvin vähän jäseniä. Eli ensinnäkin kiitos tästä tekemästäni työstä ja ymmärrän kyllä kuinka hankala se on. Pari kysymystä. Ensinnäkin tämä ADR Louis Gregg on Maltalla. Hän vastasi tästä mietinnöstä, mutta hän ei enää ole jäsen. On edelleen maita, joista ei ole nimetty virallista tahoa. joka olisi yhteyspiste tai joka järjestelisi tätä työtä. On eurooppalaisia kuluttajakeskuksia tai sitten hallituksen nimittämiä henkilöitä, joiden piti olla näitä kontaktipisteitä. Kaikki maat eivät ole näin tehneet ja haluaisin tietää, miten tämä työ on edennyt. Ja sitten tässä oli tämä käännöskysymys. Näin tämän ainoa, ainoastaan puolan kielellä, englannin kielellä. Ja tässäkin halusin kysyä, miten tämä työ etenee. Ja toivottavasti voimme olla mukana sitten tässä testissä kesäkuussa. Mutta muuten haluaisin vain onnitella teitä kaikesta tekemästänne työstä. Kiitos. Would anybody else like to? Haluaisiko joku muu vielä esittää kysymyksiä ennen kuin menemme eteenpäin? Grappini. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun on sanottava, että todella pahoittelen, että ensimmäisen esityksen aikaan ollut paikalla ja tukisin sitä ajatusta, että ehkä jossain toisessa kokouksessa voisimme tämän asian saada vielä esityslistalle, jotta kaikki voivat olla läsnä. Haluaisin onnitella oikein komissiota tästä foorumista, joka on valtavan hyvä aloite. Ja erityisesti, että vammaiset voisivat osallistua on tärkeää. Sanoitte, että komissiolle pitäisi antaa ilmoituksia jäsenvaltioiden puolelta. Onkaan tässä jonkinlainen aikaraja? Ja voisimmeko kuulla puheenjohtaja, koska tämä esitys mahdollisesti saadaan? Ja sitten toinen kysymys vielä mikä on siis tämä määräaika näiden ilmoitusten osalta? Kiitos. Voinko vain päivittää keskustelusta, jota täällä nyt käydään? Selkeästi nyt on kiinnostusta niiden ja sen puolelta, jotka ensimmäisen esitykseen eivät osallistuneet, kun se ei ollut ilmeisesti valiokuntaviikolla, vaan ryhmäviikolla, että tämä ymmärrettäisiin paremmin ja jotta tämä voitaisiin esitellä parlamentissa, ne ihmiset, jotka kehittelevät foorumia, joutuivat vakauttamaan tämän viikoksi, keskeyttämään työt, jotta tällainen esitys voitiin järjestää. Eli me emme halua tietenkään nyt sinänsä viivästyttää tätä kehitystä siksi, että valiokunta ymmärtäisi asian paremmin. Eli kysyisin, olisiko mahdollista katsoa koska seuraava kuuleminen on, sehän on kesäkuun loppupuolelle, ja voisivatkohan MEPit silloin esimerkiksi osallistua? Tai jos jossain vaiheessa jäsen jäädytetään tämä kehitys, niin silloin ehkä me voisimme myös saada suunnilleen niihin aikoihin tämän esityksen, jotta jotta jäsenet saisivat mahdollisimman paljon tätä tietoa ja ehkä voisitte vastata vielä jäsenten kysymyksiin. Ai sen alueella oli vielä kysymys, olkaa hyvä. Děkuji eh, za slovo. Eh, já jsem se taky účastnila. Niin. Minä olin paikan päällä, kun oli tämä eh, esitys ja se oli todella hyvin mielenkiintoinen. Lukuntamatta näitä käännöskysymyksiä. Se on edelleenkin minusta aika vaikeaa käyttäjien kannalta. Minulla olisi yleinen kysymys tästä vaihtoehtoisen riidanratkaisun direktiivistä. on ymmärtänyt, että on 9. heinäkuuta määräaika jäsenvaltiolle että asiasta ilmoitus. Ja mm, haluaisin tietää, pysyvätkö jäsenvaltiot aikataulussa, mitä tulee direktiivin saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska epäilen, että kaikki eivät tässä onnistu. Mrs. Banner, would you like to come back? Thank you. Vastana, haluaisitteko vastata kysymykseen? Kiitoksia. Olemme iloisia näistä ystävistä sanoista esityksemme suhteen. Meillä on tosiaan erinomainen tiimi ja he ovat kaikki paikalla. He tekevät työtä joka päivä ja ovat tehneet tätä työtä jo viimeisen puolentoista vuoden ajan. No sitten nämä vaihtoehtoiset ratkaisumenettelyt netissä – Tätähän seurataan nyt hyvin läheisesti ja jotkut ovat jo ilmoittaneet tästä ja joskus nämä kuluttajakeskukset on nimetty kansallisiksi kontaktipisteiksi. Meillä ei ole mukana kaikkia maita, runsaat puolet on mukana, mutta tätä seurataan hyvin läheisesti ODR-komiteassa. Sitten käännöksistä. No, me olemme tietenkin panneet merkille nämä asiat, jotka otitte esille. Meillä on erityisiä järjestelyitä käännöskeskuksen kanssa Luxemburgissa. Se auttaa meitä tämän käännöstyön inhimillisessä osiossa, kun kyse on näistä riidanratkaisumenettelyistä, jotta se toimii täydellisesti. Ja sitten komission käännösyksikkö myöskin auttaa meitä kehittämään tätä konekäännöspuolta, jotta siellä on kaikki oikeat termit, koska terminologia ja kielenkäyttö on ongelma. Eli sen pitää heijastaa sitten tarkemmin näitä asioita. Eli näihin asioihin nyt keskitetään teknistä työtä. Tämän meidän huolenaiheemme yhtä paljon kuin teidän. Olemme aika pitkällä, mutta edelleen meidän täytyy työstää ja parantaa tätä järjestelmää. No testauksesta, puheenjohtaja, olen kiitollinen tästä kommentista. Teknisistä syistä tekni, nämä testit vaativat paljon työtä. Eli ehkä te voisitte sitten marraskuussa, kun meillä on neljän päivän testi verkossa, ei kun siis anteeksi, on kesäkuussa. Se on teknisesti aika työläs. Ja sitten kun tämä testi on saatu loppuun ja saamme sitten sidosryhmiltä parannusehdotuksia, niin voimme tehdä ne parannukset ja esittää teille jotain, joka on lähes lopullinen. Se olisi ehkä järkevämpää meidän kannaltamme. Ja sitten voimme yrittää tehdä tämän mahdollisimman nopeasti testin jälkeen kesäkuussa. Komissiohan sitoutui tähän edellisessä keskustelussaan teidän kanssanne, eli me tiedämme, millaisia pyyntöjä teillä on ja yritämme ottaa ne huomioon. Sitten tämä vaihtoehtoisen riidanratkaisun direktiivi. Me seuraamme tätä eri valiokunnissa ja jäsenvaltioissa. Meillä ei vielä ole kaikkia tietoja siitä, miten se on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta aikaa on vielä jäljellä. Me muistutamme jäsenvaltioita, meillä on jatkuvasti kokouksia, ja parlamentti voi auttaa meitä tässä hiukan enemmän, ja me toimitamme nämä tiedot jäsenvaltioille. Eli kiitos tuestanne. Kiitos. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, kiitos tästä oikein paljon. Olettaisin, että kaikki valiokunnan jäsenet saavat yhteydenottoja ikävistä tapauksista, joilla on kiistoja, on ollut eri toimijoiden välillä, jotka pyrkivät kauppaa käymään sisämarkkinoilla. Ja näin nähdään, että näitä yrityksiä pitäisi auttaa yritysten omalla kielellä tällaisen portaalin kautta. Ja kaikki toivoisimme, että tämä toimisi oikein hyvin ja jäseniä kiinnostaa kovasti se, miten voisimme auttaa teitä siinä, että tämä toimisi hyvin, koska näin todella voimme auttaa ihmisiä, joita edustamme, jos se toimii. Jos se ei toimi, kuten varapuheenjohtaja Juri sanoi, niin silloin meidän suuntamme hyökätään. Me saamme kaikki nämä valitukset sitten kontollemme, koska emme ole ratkoneet näitä ongelmia. Joten haluamme teitä auttaa. Olettaisin, että neljän päivän testin jälkeen olisi kovasti hyödyllistä joko valiokunnassa tai jotenkin eri aikaan, kuitenkin sellaisen aikaan, kun jäsenet ovat paikalla. Että komissio selittäisi, mutta että myöskin käyttäjiltä sidosryhmiltä saataisiin vähän tietoa vuoropuhelua. Ja voisimme vähän nähdä, miten tämä toimii käytännössä. Koska tehän haluatte, että me kerromme ihmisille, että tämä on ihan mahtavaa. Ja jos tiedämme, miten se toimii ja että se toimii, niin niin teemme. Jos itse kyseenalaistamme, niin emme silloin lähde puolestanne sitä mainostamaan. Eli haluamme teitä auttaa. Pyritään toteuttamaan tämä nyt joko kesäkuun testien jälkeen heinäkuussa tai sitten syyskuussa, kun palataan kesätään jälkeen. Kiitos oikein paljon. And now let us um, move on to, uh... Ja sitten siirrymme julkisiin hankintoihin. Tämä siirtäminen lainsäädäntöön. Dennis de Jong erityisesti on pyytänyt, että tämä asia otetaan esiin täällä valiokunnassa erityisesti, että voidaan huolehtia siitä, että se edistys, jota toivomme, toivottavasti auttaa pieniä yrityksiä pääsemään osallistumaan julkisiin hallintoihin – Tämähän oli tärkeää, kun lainsäädäntöä hyväksyttiin. Meille oli hyvin tärkeää se, että edistys, joita, jota luulimme saavamme aikaiseksi, erityisesti PK-yritysten osalta, on todella edistystä, jota saadaan myös siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön. Joo, siis Oska, varmaankaan en ääntänyt ihan oikein teidän nimeänne, mutta pyytäisin teille päivittämään tietomme. DG Grow ja sen jälkeen voimme esittää kysymyksiä. And thank you very much for inviting... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että komissio on kutsuttu kertomaan teille ajankohtaisesta tietoa siitä, mikä on uuden julkisen hankintojen paketin siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön, mitä tulee työhön, että tähän päivän mennessä on tehty, mikä liittyy tähän äh, julkisen hankintojen asiakirjaan. Me olemme aloittaneet työskentelyä menettelyn, komitologiamenettelyn osalta viime vuonna. Tällä hetkellä yksi niistä koskee And, uh, just to... ESPDtä, jotta voidaan kertoa mistä on kysymys. ESPD on asiakirja, jossa, jossa pyritään korvaamaan eh, todistukset, joita tällä hetkellä yksityiset viranomaiset antavat kolmansille osapuolille, jotka todistavat sen, että talouden toimijat täyttävät eh, valintakriteerit tai himottavat eh, sopimuksen tekevää viranomaista siitä, että näihin voidaan soveltaa sääntöjä. Kuten totesitte, tämä on tärkeä sertifiointitoimenpide, jossa tähdätään siihen, että vähennetään hallinnollista taakkaa, joka koskee talouden toimijoita, mutta myöskin viranomaisia, jotka ovat vastaassa sopimuksista pyrkimys on saada aika mahdollisimman parainen, paras mahdollinen muoto tälle yhteiselle eurooppalaiselle hankinta-asiakirjalle ja SPDlle. Ja me aloitimme työt viime marraskuussa. Kirjallinen menettely on käynnistetty ajatellen kommentteja, joita jäsenvaltiot ovat tehneet. Me olemme nyt vaiheessa, jossa käydään keskustelua parhaista mahdollisista muodosta, joka tällä asiakirjalla voisi olla. Meillä on kaksi, ollut kaksi, kuuka, kaksi kokousta tänä vuonna. Viimeinen niistä oli viime maanantaina ja on nousemassa esille yksimielisyys, joka mahdollistaa työn saattamisen loppuun niin, että meillä olisi lopullinen asiakirja, jonka komissio on luonnostellut ennen kesää, ja se voidaan välittää tämän vuoden kuluessa äh, käsiteltäväksi toimi, että komissio käsittelee tämän vielä ennen vuoden loppua, mikä merkitsee sitä, että on vielä erinäisiä kuukausia ennen kuin tulee direktiivin, määrä määräaikaisen siirtämiselle kansalliseen lainsäädäntöön. Lähestymistapa, jota me nyt seuraamme, on siis tämä. Mutta tämä on ensimmäinen kerta tietysti, kun tämänkaltaisia välineitä käytetään julkisten hankintojen yhteydessä. Siksi me pyrimme löytämään tasapainon sen äh, varmuuden osalta, jota viranomaiset tarvitsevat, jotta voidaan äh, vahvistaa se, että talouden toimia ovat asianmukaisia ja sitten toisaalta vähentää myöskin tätä hallinnollista taakkaa, joka on alkuperäinen tavoite tässä asiakirjassa. On lukuisia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia, jotka liittyvät tähän asiakirjaan. Näin oli alun perin ja me olemme nyt pyrkineet parhaaseen mahdolliseen kompromissiin. Kysymys on siis asiakirjasta, joka edellyttää talouden toimijoilta ilmoituksen siitä, täyttävätkö ne nämä valintakriteerit ja mitä myöskin tulee poissulkemismahdollisuuksiin, mitä tulee sitten kaikkiin yksityiskohtiin, jotka liittyvät erityisiin julkisen hankinnan menettelyihin, jotka sisältyvät asiakirjoihin. Tämä on tietynlainen ongelman tilanne, jossa sen sijaan, että kysytään vain kyllä tai ei, kysymys, jolla olisi vain rajallisesti lisäarvoa sopimuksen tekevälle viranomaiselle tai että otettaisiin kaikki tiedot, jotka liittyvät asiakirjaan, joka koskee julkista hankintaa, ja nämä kaikki tiedot pitäisi sisällyttää tähän yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjaan. Joten tämän lähestymisen tavan kautta voimme lähteä liikkeelle siitä, että asiakirjat saataisiin hyväksytyksi vielä toukokuussa ja päästäisiin lopulliseen hyväksymiseen ennen vuoden 2015 loppua. Vielä sanoisin, että totta kai olemme valmiita ottamaan vastaamaan kysymyksiin, jotta teillä saattaa olla. I have four people on my speak. Minulla on neljä puheenvuoropyyntöä, viisi. Tarabella, Juvan, De Jong, Jansova ja Grappini. Ja Dora vielä. Tässä järjestyksessä. If we can't get questions on... Jos emme ehdi saada vastauksia, niin joudumme ehkä esittämään sitten kysymyksiä täysistunnossa. Merci à la commission pour... Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta. Mehän olemme jo puolitoista vuotta käsitelleet tätä direktiiviä komission ehdotuksen pohjalta 2011 ja tästä äänestettiin sitten tammikuussa 2014. Eli kaksi vuotta työtä meni tähän. Tässä oli erilaisia kohtia, ja se, miten yritykset pääsevät, siis pienet yritykset pääsevät julkisiin hankintoihin. Ja sitten tämä sähköinen menettely, ne ovat tietysti tärkeitä seikkoja tässä kysymyksessä. Eli puhun nyt toisista asioista, jotka olivat tärkeitä, mitä tulee tiedonsaantiin ja millainen asenne on jäsenvaltioilla tämän asian siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi taloudellisesti edullisin tarjous. Mehän taistelimme tästä neuvoston kanssa. Neuvosto halusi pitää kiinni tästä taloudellisesti edullisemmasta ja alhaisemmasta hinnasta, mutta parlamentti sanoi, että meidän täytyy lähettää viesti, jossa alhaisin hinta ei aina ole paras vaihtoehto, usein näin ei ole. Eli meidän täytyy katsoa tätä taloudellisinta ja edullisinta tarjousta. Ja jäsenvaltiot sitten totesivat, että me olimme tosiaan oikeassa Eli näin pitää toimia. Ja sitten artikla 18.2. Neuvottelujen jälkeen tämähän oli se, jossa todettiin, että no, tämä 15.2 alun perin nyt 18.2. Eli pitää tietenkin noudattaa eurooppalaisia direktiivejä ja myöskin työehtosopimuksia. Meidän täytyy noudattaa työoikeutta, koska useinhan julkisilla markkinoilla on sosiaalista dumppausta ihmisille maksetaan liian vähän, koska alhaisin hinta on tämän syynä. No mitä mieltä jäsenvaltiot sitten ovat tämän artiklan sisällöstä? No sitten alihankintaketju. Sehän on tietysti taloudellisesti toivottavaa, jotta pk-yritykset pääsevät julkisille markkinoille, mutta kun tämä ketju on liian pitkä, niin sitten se on taloudellisesti hyödytöntä, jopa haitallista, Eli olemme katsoneet, että tarvitaan enemmän avoimuutta, enemmän etukäteistietoa täsmällisessä artiklassa. Ja tietysti kun löydetään sitten kompromissi parlamentissa, niin sitten jäsenvaltiot, siinä on sana shall eikä may. Eli jäsenvaltioiden täytyy ja yritysten täytyy viestiä siitä, millainen alihankintaketju heillä on käytössä. Ja sitten jäsenvaltioiden täytyy vaatia samaa avoimuutta, mitä tulee muuhun ketjuun – mutta jäsenvaltio tässä on mei-sana käytössä, eli se saattaa niin tehdä. Ja mitä mieltä jäsenvaltiot ovat sitten tästä? No sitten on muitakin asioita, en nyt luettele pidempään, mutta Dennis de Jong on todennut, ja hän, hän oli varjoesittelijänä, voimme tukea häntä, itse olin esittelijä. Eli kaksi etappia on nyt tärkeitä tässä työssä, ja tämä nyt ei vielä päättynyt loppuäänestykseen parlamentissa, vaan me täytyy jatkaa tätä työtä ja komissiolla on tietysti keskeinen rooli tässä. Meidän täytyy katsoa, miten tämä direktiivi toimii. Ja sitten myöskin se käyttöoikeusdirektiivi. Syvään on vielä täällä, hän oli esittelijänä sen osalta. Ja sitten kolmas vaihe. Tämän jälkeen meillä on sitten hyvä välinekirjo. Toivottavasti se on mahdollisimman tehokas. Ja jäsenvaltion viranomaiset voivat sitten niitä käyttää tai ei. Eli tässä on mukana vähän mentaliteetin muutos, jotta julkiset markkinat olisivat hedelmällisemmät ja taloudellisesti tehokkaammat. Komissiohan käynnisti tämän uudistuksen. Ja täytyy tietysti katsoa, että silloin kun on ylilyöntejä, niin jäsenvaltiot täytyy ohjata oikeille raiteille. Eli puheenjohtaja, meidän täytyy todeta, että meillähän on paljon tällaisia kokeuksia kolme kuukauden välein esimerkiksi ja niissä kerrotaan sitten, miten direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edennyt, ja meidän täytyy sitten saada tämä päätökseen 16. huhtikuuta 2016. Kiitos. Kiitos. En ihan nyt kuullut tästä komissiolle osoitettua kysymystä, mutta suosituksen toki kuulin, että tähän pitäisi säännönmukaisesti palata ennen vuotta 2016. Edustaja Syvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni ja huomenni liittyvät sekä julkisten markkinoiden direktiivin että käyttöoikeusdirektiiviin. En nyt toista sitä, mitä Tarabella juuri sanoi, eli tämä direktiivi on hyvin keskeinen ja tähän on mennyt hyvin paljon työtä sekä parlamentissa, neuvostossa että komissiossa. Ja meidän roolimme täällä parlamentissa on ollut se, että haluamme yksinkertaistaa tätä järjestelmää. No komissiolle ensin kysymys. Miten direktiiviä on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa? Onko jäsenvaltioissa otettu yhteyttä ja kerrottu ongelmista, jotka liittyvät siihen, miten tämä siirretään osaksi kansallisen lainsäädäntöön? Millaisia kysymyksiä on tullut, millaisia vastauksia on annettu? Ja millä tavalla komissio tukee jäsenvaltioita tässä siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä? Onko hyviä käytänteitä vaihdettu jäsenvaltioiden välillä? Tämäkin liittyy tähän lainsäädäntön siirtämiseen. Ja onko suunnitteilla näiden tietojen suhteen, niin onko, onko tiedossa, että on viivästyksiä siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja missä jäsenvaltioissa tällaisia ongelmia saattaa erityisesti esiintyä? Ja sitten tiedättekö, miten jäsenvaltiot aikovat toteuttaa näitä prosesseja? Onko sisäisesti keskusteluita taloudellisten toimijoiden kanssa vai ovatko jäsenvaltiot hanakkaammin toimimassa yksin? Esimerkiksi Ranskassa voitaisiin toimia asetuksen kautta. Sehän on erityissäädös perustuslaissa, jonka nojalla hallitus voi säätää lakeja suoraan ilman parlamentin mukanaoloa. Ranskassa on tiettyjä vanhoja perinteitä, jotka liittyvät hallituksen toimintavaltaan ja se voi toimia välillä myöskin lainsäädännössä. Onko muissa maissa näin? Ja sitten muita kysymyksiä. Eli kysymys, joka liittyy tähän yhteen asiakirjaan, josta Zikovska puhui. Eli kun on näitä hankijoita, olivat ne sitten suuria tai pieniä, eli tämä hankinta-asiakirja tässä muodossa, niin kuin se on kierrätetty, se nyt ei ole täysin tyydyttävä, koska se on hyvin monimutkainen. Se monimutkaistaa taloudellisten toimijoiden työtä ja se itse asiassa haittaa tätä lain henkeä, josta äänestettiin vuosi sitten. Eli sen pitäisi olla yksinkertainen ja tämä on erittäin tärkeää. Tämä hankinta asiakirja ei voi olla erilainen eri jäsenvaltioissa, vaan sen pitää olla identtinen eri jäsenvaltioissa pienissä yksityiskohdissakin. Tämä hankinta-asiakirja pitää olla uudelleen käytettävissä eri markkinoilla, eli se ei voi olla erilainen eri markkinoilla, vaan sitä pitää helposti pystyä käyttämään, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa taloudellisten toimijoiden osalta. Meidän täytyy olla valppaina siinä, että tämä asiakirja, kun on kyse vaikka yrityksestä, joka voittaa jonkun kilpailun, että sitten on tällainen kollektiivinen hankinta-asiakirja, eikä sitten tarvitse jokaiselta taloudellisesta toimijalta, joka on mukana näillä markkinoilla tai sopimuksessa, tarvitse, kaikilta ei tarvitse erikseen pyytää tätä hankintasekirjaa. Ja sitten tositteita voidaan pyytää jäsenvaltioissa, mutta ainoastaan niissä tapauksissa, että taloudellinen toimija voittaa kilpailun, ja tämäkin on yksinkertaistamistoimi. Euroopan parlamentin täytyy myöskin tässä täytäntöönpanossa, ja tiedä mikä on parlamentin rooli täytäntöönpano säädösten osalta, meidän täytyy olla hyvin valppaina. Ja tämä hankinta-asiakirja voi muuttaa myöskin lain henkeä, ja siksi meidän täytyy olla hyvin valppaina sen suhteen, miten tätä sovelletaan jäsenvaltiossa. Kiitos. I'm going to go through all the... Käyn läpi kaikki kysymykset, löystäviä kysymyksiä voi olla, että kirjallisen menettelyn kautta joudutaan palaamaan näihin myös. Ehkä yksityiskohtaisemmat kysymykset, jos komissio nyt kuuntelee. Jos komissio nyt kuuntelee, niin yksityiskohtaiset, hyvin tärkeät kysymykset, joita nyt kuulemme, ehkä vaatisivat kirjallisia vastauksia. Ne olisivat varmasti meille avuksi. Dennis de Jong. Thank you very much. Uh, uh... Kiitos oikein paljon, Vicky. Minusta tuntuu, että yleisesti ottaen täysin puollan esittelijöiden toivetta säännönmukaisesta täytäntöönpanoa koskevasta keskustelusta, koska työtä on viime kaudella tehty valtavat määrät. Ja täytäntöönpano sisämarkkina-alueella usein on yhtä tärkeää kuin itse lainsäädäntötyö, koska ilman kunnollista täytäntöönpanoa laki jää heikoksi. Halusin oikeastaan keskittyä todella tuohon yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjaan. Muistuttaisin vain tavallaan tästä alkuperäisestä ajatuksesta, jonka edustaja Jyvä oikeastaan jo esitti, että yleiset vaatimukset tulevat esiin kaikissa julkisissa hankinnoissa – ja näissä tapauksissa todella syntyy paljon hallinnollista taakkaa, jos sama tieto pitää täyttää yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Niin voidaan ajatella esimerkiksi julkilausuma, että ei ole ollut petostapauksissa osallisena. Tämän tyyppinen tieto oli tässä ajatuksena. Komissio aloitti kautensa sanomalla, että yksi komission suurista tavoitteista on hallinnollisen taakan purkaminen erityisesti pk-yritysten toiminnan tieltä. Ja se, mitä neuvotteluista nyt kuulen ja tietoni on paljon yksityiskohtaisempaa kuin mitä komissio meille on tänään kertonut. Tämä on jo mielestäni huono asia, koska todella ansaitsisimme yksityiskohtaista tietoa muodosta siitä, mikä kompromissi voisi olla ja mitkä kysymykset ovat keskustelun kohteena tällä hetkellä. Se tieto, jota minä olen saanut, on se, että valintakriteerit, jotka ovat tyypillisiä yhtä hankintaa prosessia varten, eivät ole sellaisia, joita voidaan käyttää uudestaan usean hankinnan yhteydessä. Tämäkin pitäisi mainita jotenkin niin, että joko niin, että tieto pitää antaa – tai että sopimuksen solmiva viranomainen voi sanoa, tarvitaanko näitä tietoja edelleen. Nämä molemmat tapaukset, vaikka tämä tuntuu olevan kompromissi, että siellä voi laittaa rastin ruutun. Molemmissa tapauksissa haluaisin katsoa tätä hyvinkin tarkkaan. Voisihan olla niin, että jos kaikki sopimusosapuolet sitten rastittavat nämä ruudut, niin siitä syntyy lomake, joka voidaan käyttää ainoastaan kerran, eikä sitä voida käyttää uudelleen. Eli minä haluaisin kyllä yksityiskohtaista tietoa siitä, miltä tämä näyttää ja tarvitaanko siihen kaikki kriteerit. Että tästä ei tule lomaketta, joka voidaan käyttää ainoastaan kerran, vaan tämä uudelleenkäyttömahdollisuus on meille siis todella tärkeä. Kiitos. Puheenjohtajalla mikrofoni. Okei. Okay. Sharon's over. Tova, Doran, Karpini, Stefanis. Tässä puhujalista. Nämä neljä puhujaa vielä. Kiitos. Thank you, Chair, and thanks. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle äh, päivityksestä. Minun kysymykseni on hiukan erilainen ja on erilainen kuin mitä aiemmin otettiin esille. Minä haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy sen ulkoiseen ulottuvuuteen. Toisaalta meillä on siis tämän uuden julkishankintojen direktiivin saattaminen osaksi lainsäädäntöä, joka tuo uusia piirteitä mukaan eh, esimerkiksi yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuteen. Ja toisaalta olemme käymässä vakavia keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa tulevaisuuden kauppasuhteista. Ja julkisen hankintojen, julkisen hankintojen luku on yksi kaikkein tärkeimmistä näissä neuvotteluissa. Voisitteko kertoa hiukan enemmän siitä, miten komissio harjoittaa sisäisesti yhteistyötä, niin että voimme varmistaa sen, että samaan aikaan kun tapahtuu direktiivin kunnollinen siirtyy, siirtolla osaksi lainsäädäntöä, niin myöskin otetaan huomioon TTIP-neuvottelut. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti palaisin yhteen asiaan, josta Syvään puhui, eli direktiivin saattaa mennä osaksi kansallista lainsäädäntöä Ranskassa. Ja kiinnittäisin komission huomioon nyt siihen, että Ranskan hallitus on säätänyt asetuksen, joka liittyy tähän siirtämisen lainsäädäntöön. Ja sehän on epädemokraattinen ja poikkeuksellinen menettely, koska parlamentti ei millään tavalla pysty ottamaan kantaa tällaiseen säädökseen. Eli meidän täytyy olla hyvin valppaina. Ja tässä on kaksi asiaa, Meillähän tällainen asetus luonnos, joka on tunnettu ja jostain keskusteltu. Ja kaksi asiaa on tuotu komission tietoisuuteen. Eli haluaisin nyt kysyä tästä direktiivin seurannasta. Eli ensinnäkin oikeuden saatavuus. Tässä hallitus ei halua soveltaa tätä direktiiviä. Se nyt on ensimmäinen asia. Tästähän jo puhuttiin maaliskuussa. Me odottelemme tähän kysymykseen vastausta. Ja toinen asia, joka on yhtä ongelmallinen, eli soveltaminen, joka liittyy vammaisten tilanteeseen. Ja tämäkin on jätetty täysin huomiota, vaikka Ranskan hallitus on tätä pyytänyt. Eli nämä kaksi asiaa ovat tietysti keskeisiä. Ja lisäksi on yksi asia, josta Tarabella puhui. Haluaisin tietää, ja tämä on suora kysymys, missä nyt mennään, kun ajatellaan direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä? Ovatko jäsenvaltiot näin tehneet ja jos ovat, niin mitkä? Mrs. Graffini. Eh, mai... Kiitos, puheenjohtaja. Minun ei tarvitse toistaa täällä sanottua. Me olemme odottaneet tätä direktiiviä pitkään. Minäkin tätä tarvitaan kunhan se antaa pk-yrityksille pääsyn julkisiin hankintasopimuksiin. Kautta Euroopan unionin pk-yritykset valittavat samoista asioista. Tuolla ulkona aidossa maailmassa pk-yrityksillä ei ole mahdollisuutta tällaisia hankintasopimuksia solmia. Minulla olisi kolme ihan yksityiskohtaista kysymystä, kohdistaisin ne komissiolle. Onko tämä direktiivi nyt vasta? vastaus siihen, miten riidat ratkaistaan. Omassa maassani on kaikenlaista kiistaa, jota syntyy kaikenlaisista syytöksistä, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Romaniassa olemme pyrkineet käyttämään sakkoja ja muunlaisia rangaistuksia niille, jotka pyrkivät hidastamaan tätä prosessia, mutta komissio on estänyt tämän. Jos verrataan nyt vanhaa direktiiviä uuteen, niin mikä tässä uudessa nyt on varsinaisesti uutta? Mikä on tässä nyt se varsinainen tekijä, joka antaa pk-yrityksille – mahdollisuuden. Ja jos pääsy on ainoastaan alihankkijoiden kautta, niin tämä ei ole nyt oikea vastaus, koska PK-yrityksille ei aina makseta alihankkijoina. Pyydän puhumaan ihan lyhyesti. Komissio saa viisi minuuttia, sitten lähdemme äänestämään. Ja sitten päivitykset kolmi kannoista. Ihan lyhyesti pyydän. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin sähköiset hankinnat joissain maissa Joissain maissa on hyviä kokemuksia näistä hankinnoista, eli aikooko komissio jotain pakollisia sähköisiä hankintoja ainakin joillain aloilla? Ja toinen kysymys. Mikä on pk-yritysten asema? Ja onko tässä direktiivissä välineitä, joilla voidaan taata, että pk-yritykset voivat parantaa asemaansa, eivät ainoastaan valintaprosessissa, vaan myöskin sitten, kun katsotaan näitä alihankkijoita näissä suuremmissa ja merkki, kun suuremmat ja merkittävämmät yritykset voittavat näitä kilpailuja. Andreas Schwab, aiotte aloittakaan puheenvuoroa? Ei, selvä. Ihan lyhyesti edustaja De Jong yhtenäisen asiakirjaan liittyvä kysymyksen. Tämä kysymys on jaettu koordinaattoreille tämä asiakirja, voimme sen varmasti jakaa. Se on siellä kokousasiakirjojen joukossa. Voisiko? Niin, anteeksi, tuo oli se vanha asiakirja. Minä viittasin nyt kompromissiin. Aina se olisikin avuksi. Voisiko komissio vielä vastata? Ja ehkä joudutte vastaamaan joihinkin näistä kysymyksistä myös kirjallisesti. Kiitos. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Viidessä minuutissa ehkä pystyn vastaamaan kuitenkin lähes kaikkien kysymyksiin. Aloitan kenties yleisillä kysymyksillä, jotka liittyvät siirtämiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitos tästä kysymyksestä. Antaa meille mahdollisuuden selittää enemmän sitä, mitä komissio on ollut tekemässä yli vuoden ajan. Sen varmistamiseksi, että tämä uusi paketti ymmärretään ja pannaan toimeen oikealla tavalla, me otimme uudet säännöt, jotka liittyvät toimeenpanoon ja jäsenvaltiot käyttävät. Olemme käyneet intensiivistä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Olemme käynnistäneet ensinnäkin tällaisia työryhmiä, joissa käsitellään siirtoa kansallisen lainsäädäntöön ja lähes kuukausittain keskustelemme jäsenvaltion edustajien kanssa ongelmista, jotka liittyvät tähän siirtämisen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai kysymyksiä, jotka ovat jäsenvaltion kannalta erityisen ongelmallisia. Sitten meillä on elektroninen foorumi, jossa tapahtuu tiedonvaihtoa ja vaihtoa käytänteissä, jotka liittyvät tähän prosessiin jossa siirretään osaksi lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä tämä direktiivi. Sitten meillä on ollut kahdenvälisiä kokouksia jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jotka haluavat tietää komission näkemykset asiasta. Sitten edellisten direktiivien osalta olemme käyneet läpi kaikki menet, mahdollisuudet toimenpideet, jollain tavalla varmistaa se, että jäsenvaltiot ymmärtävät direktiivin oikealla tavalla, jolloin myöskin tapahtuu kitkatta tämä siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Olemme pyrkineet pitämään jäsenvaltiot ajantasalla siitä, mikä on prosessin organisaatio. Mitä tulee kysymyksiin, jotka liittyvät ongelmiin? Mitä ongelmia on? Totta kai hyvin erityisten kysymysten lisäksi, joita olemme saaneet jatkuvasti, alueet, jotka ovat uusia kaikissa direktiivissä, jotka liittyvät tähän, tähän Concerns in terms... Käyttöoikeuskysymyksiin äh, ovat aika uutta ja nämä aiheuttaa perustavanlaatuisia ongelmia. Esimerkkinä voin mainita esimerkiksi tämän tiedottamisilmoisuuden tai julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuden ja julkiset hankinnat. Siis se merkitsee sitä, että jäsenvaltiot, jos mitävät hyödyllisenä sitä, niin komissio voisi jossakin myöhemmässä vaiheessa antaa ohjaavia asiakirjoja asiasta. En pysty osoittamaan mitään konkreettista ongelmaa, joka olisi täysin mahdoton tässä prosessissa, jossa direktiivi siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Totta kai tämä on aivan uusi direktiivi, jolloin jäsenvaltiot ovat tarkkaavaisempia, herkempiä sen osalta, miten ne panevat sen toimeen, mutta kun logiikka, joka on tässä given in the context of the work. pitkälti tätä direktiiviä on niin, että tätä voidaan soveltaa siis jo mm, soveltaa tähän käyttöoikeusmyysdirektiiviin. Sitten myöskin täytyy katsoa, missä me olemme yleisesti ottaa menossa ajattelen tätä prosessia, jossa siirretään tätä kansallisia lainsäädäntöä vain yksi jäsenvaltio on siirtänyt tähän meissä yhden direktiivistä, mitään Iso-Britannia. Totta kai me säännöllisesti katsomme, mitä, mikä on tilanne, jotta voisimme välttää viiveet siirtämisessä, siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta emme odota tämän tapahtuvan ennen kesää, kuitenkin odotamme, että ennen vuoden loppua totta kai tapahtuu paljon enemmän. Erityiset ongelmat, jotka ottivat esille Jouvin, joka, jotka liittyvät siihen, miten Ranska on päättänyt siirtää direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioilla on valintamahdollisuudet kansallisissa toimenpiteissä. Ne valitsevat se, joka niistä on kaikkein soveliain. Tähän komissio ei voi puuttua. Ensisijaisesti katsotaan, onko kysymys siitä, että onko kysymys yhdestä, kahdesta vai kolmesta laista, tai käytetäänkö, tehdäänkö tämä lainsäädäntömenettely, jossa parlamentti on mukana. Totta kai meillä on tietoa siitä, miltä tämä prosessi näyttää eri 28 jäsenvaltiossa, mutta tämä on jäsenvaltion etuoikeus. Jäsenvaltion valinta on asia, jonka tekevät itse. Ja Tämä on asia, eh, joka ei ole meidän ulottuvillamme. Voisinko lyhyesti vielä sitten vastata tähän eh, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjaan, ESPD, ja vastata muutamiin eh, erityisiin huolenaiheisiin, jotka nousivat esille. Totta kai komissio on halukas antamaan yksityiskohtaisempia selityksiä, ja jos haluatte, voimme toimittaa teille täsmälliset tiedot siitä, mikä on tilanne menen enemmän yksityiskohtiin. Haluaisin korostaa sitä, että tämä on työtä, joka on kesken. Se luonnos, jonka olette äskettäin saaneet, sen jälkeenkin työ on mennyt eteenpäin. Täytyy olla tietoisia siitä, että on neuvottelut, jotka ovat käynnissä. Se, mitä tänään nähdään, ei ole enää sitä, mitä esimerkiksi nyt ollaan jo, missä ollaan neuvottelemassa. Totta kai myöhemmässä vaiheessa voimme antaa teille täsmällisempää tietoa, joka on sillä hetkellä ajankohtaista, mutta ei todellakaan ole mitään sellaista, mitä me halua jakaa teille, mutta on tärkeää, että pidetään mielessä se, että kysymys on keskustelusta, joka on käynnissä asiakirjasta, joka on muuttumassa. Mitä tulee sitten yksinkertaistamiseen? Se on se, mihin tässä pyritään, se on se, mitä jäsenvaltiot toivovat, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö, että joku haluaisi tämän asiakirjan olevan liian mutkikas tai liian vaikea viranomaisille tai eh, talouden toimijoille, on kuitenkin pidettävä mielessä, että kummankin osapuolen intressit saattavat olla hyvin erilaiset. Joten tästä syystä, kuten totesin alussa, me tähtäämme tällaisen puolivälin ratkaisuun. Me haluaisimme, että talouden toimijat vahvistavat, täyttävätkö he nämä valintakriteerit ja sitten eh, heidän voit antaa fitteitä eh, muihin hankinta-asiakirjoihin, jotka liittyvät näihin erityisiin menettelyihin. Ja totta kai asian uudelleen, tämä asiakirjan uudelleenkäyttö, voidaanko se käyttää uudestaan ajatellen tiettyjä erityisiä elementtejä, jotka asiakirjassa vaan talouden toimija, joka ilmoittaa, eh, mikä on hänen liikevaihtonsa. Totta kai tätä voidaan käyttää Äh, samanlaisiin menettelyihin, joissa on samanlainen äh, raja, yläraja. Sama koskee myöskin henkilöstön pätevyyttä. Äh, totta kai on monia elementtejä, joita voidaan käyttää uudestaan, mutta meidän pitää olla tietoisia siitä, että koska jokainen hankintamenettely on erityinen, tämä on hyvin olennainen kysymys, mutta ei ole kuitenkaan mitään erimielistä siitä, miten tämä käsite olisi ymmärretty jäsenvaltioiden piirissä. Jos me onnistumme pääsemään tämän lähettyläisen ohdalta yksimielisyyteen, niin silloin voisitte saada tämän sovitun muodon haltuunne ennen kesätaukoa. Mutta niin kuin sanottu, olen valmi, valmi, olen valmiita antamaan teille yksityiskohtaisempaa tietoa. Sanoisin vielä muutaman sanan. Oli kysymys, joka liittyy uudelleen tarkasteluprosessiin. Aivan lyhyesti. Tämä paketti, vastahyväksytty paketti, ei tähtää tällaisiin uuden On toinen asiakirja, joka koskee nimenomaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät rangaistuksia, seuraamuksia, menettelyjen korrektiutta ja sitten mitä valitaan se taho, joka kanssa hankintaviranomainen tekee sopimuksen. Tämä on olemassa korjausdirektiivi, jota komissio tällä hetkellä tarkastelee, tarkastelee sen tehokkuutta ja tulemme antamaan teille tietoa siitäkin, kun tämä työ on saatu päätökseen. Uskoakseni. Meidän on kyllä siirryttävä äänestyksen. Kiitos oikein paljon komission edustaja. Tämä selkeästi osoittaa, että jäsenten joukossa on paljon mielenkiintoa tähän asian liittyen jotta voidaan huolehtia siitä, että nämä muutokset direktiiviin toimivat pk-yritysten kannalta. Mehän puhuimme yksinkertaistamisesta, turhan byrokratian poistamisesta. Sen on todella toimittava. Pyydän, että ennen äänestyksiä voin vielä sanoa ehdotuksen, että asiaa seuraavat eri ryhmistä päättävät, miten haluavat jatkaa tätä työtä. Läheisempi seuranta varmasti kiinnostaa yhtenäinen hankinta-asiakirja ja ongelmat, joita jäsenvaltioissa on. Eli asia seuraavat varmasti voivat tätä jatkotyötä tehdä ja jos se on tarpeen, voidaan käyttää muita parlamentin keinoja. Muodollisempien kysymysten muodossa esitetyt kysymykset tai että päästään työryhmätyöhön mukaan. Mutta periaatteessa haluamme siis huolehtia siitä, että tämä toimii. Kiitos paljon kaikille. No niin. Ensimmäinen äänestys edustaja Steilerin mietintö kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet. Tehdäänkö nopea koeäänestys kun en ole äänestänyt tässä salissa ennen. Onko torstai? On kysymys. Kyllä vai ei? Ihan testinomaisesti. Äänestys alkaa. Koeäänestys. Äänestys alkaa. Minun valoni ei tässä pala. There's one too many S&D member in the room. And um, okay. there's one machine. Yksi kone, joka ei toimi täällä ecr rileissä Haluatteko yrittää siirtyä toiselle paikalle? Ehkä voisitte siirtyä toisen koneen ääreen. Onko muilla ongelmia äänestyslaitteidensa kanssa? before we close it. Let's just check if this machine's working. Katsotaan toimiiko tämä laite. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Styler report, do you want to charge it? Stylerin mietintö siis. Äänestetäänkö suoraan? Kyllä. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Anteeksi. Lähdetään äänestämään tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta Sorry. I um we need to put the Anteeksi. Nuo neljä kohtaa sieltä alusta ensin. NLF yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fittings kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Market Surveillance puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä Textual Corrections and Linguistic Clarifications puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Syvää, Vätyrä, onko teillä ongelma? Ilman mikrofonia. Pardon. I can't see that. En, en oikein näin noin pitkälle. Kokeen silmällä sit vähän ja pois. En näe kuitenkaan. No, se on hyväksytty, mutta kun toimiiko teidän äänestyslaitteenne? Ensi kerralla, kun äänestys alkaa, ei se nyt olekaan käynnissä, mutta tarkistetaan seuraavan äänestyksen yhteydessä. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni lätty. Tarkistetaan. Okay, that's close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 214 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 215 on vedetty pois. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 217. Anteeksi, kompromissitarkistus kolme. Anteeksi, kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt meidän on äänestettävä tarkistuksesta 80 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta Ai se raukeaa. Anteeksi. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I just bear with me. It's incredible. Anteeksi, nyt tämä on hyvin hankalaa, kun koko ajan joudun katsomaan kautta koko tämän pyöreän salin. Kompromissi 4 on hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 95. Siinä on suullinen tarkistus. Ensinnäkin suullisen tarkistuksen keräänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Joten toinen osa ilman sitä raukeaa 200, ei vaan 97. 97 96 raukeaa, 224 raukeaa myös. Tarkistus 97 äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. We are going to go to 113. 114, 115. Voidaan äänestää yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 125, 126 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130, 131 on vedetty pois. Suullinen tarkistus liitteeseen yksi kohtaan yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tarkistetaan. 226 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Um, one. 138. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 139 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 229 puolesta anteeksi 229 puolesta vastaan tarkistetaan please. One too many S&D. sd ryhmästä on yksi jäsen liikaa. Kiitos. Hyväksytty. 160. 161 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 167 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 169 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 184 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 187 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 189 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 191 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja tuossa 47, 210 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mietintä näin muutettuna äänet puolesta. Ei vaan kone äänestys, eikö niin? Äänestys alkaa. Okay, carried by... Hyväksytty 33, kaksi vastaan kaksi tyhjää. Ja äänestysneuvotteluiden aloittamisesta mandaatti. Neuvotteluiden aloittamisesta äänet puolesta. Ei vaan kone äänestys jälleen. Carried by 35 to 2. Many... 35 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut ja kiitos kovasti tehdystä työstä. The next um, vote is on... Seuraavaksi. Block. I don't have the same block. We're Okay. So amendment 35 all... Eli tarkistus 35 puolesta vastaan Siis tarkistus 35. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. That's carried. Um, 116 in favor. 166 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 raukeaa. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Ha. Ah. So we go to compromise amendments. Sitten kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Emple 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli Emple 38. Äänestys alkaa. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empl 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli Empl 39. Äänestys alkaa. Hylätty. 45 ja 40 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178. Se on lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 ja Emply 41 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 46 ja 41. Äänestys alkaa. hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä. Emple 44 äänestys alkaa. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Emple 45 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. hyväksytty. Emple 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 Emple 47 puolesta hetkinen. No, si- 50 ja Empel 47. Äänet puolesta. Ai erikseen. Selvä. Eli 50 ensin. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fiisik- no, tarkistetaan Emple 47. Tässä nyt oli jotain hämmennystä. Eli Emple 47, työllisyysvaliokunnan tarkistus 47, 50 hän meni läpi, eli hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, Emple 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Emple 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan Emple 51, äänestys alkaa. Hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 raukeaa, 52 raukeaa, Emple 53, Emple 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50. Okei, Emple 53 tarkistetaan, äänestys alkaa. Yksi ääni vielä uupuu. Hylätty. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. Tämä on hämmentävää, koska täällä on meidän tarkistuksiamme ja sitten on tässä on samoja numeroita eri valikuntien tarkistusten osalta. No niin, hyväksytty. Sitten 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Employment 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 55 puolesta. Emple 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava vedetty pois. Eli tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 ja Emple 57 puolesta siis 188, Emple 57 ja 186 kaikki yhdessä They're the same. They think they're the same. Siis nehän on samat tarkistukset. Siis 188, Emple 57 ja 186, kaikki yhdessä ne ovat identtiset. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 187, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 189 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 58 puolesta, ei kun se on rauennut, ei kun he, hetkinen, ei kun on. 1,90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1,91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tarkistetaan tämä hyväksytty. Empli 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 ja 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empö 60 vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60, Emple 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 ja Emple 60, ei 61 puolesta vastaan yksi hylätty. Emple 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emplo 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Hyväksytty. 63 ja 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emplo 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 600 ja 200 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 tarkistamme tämän. Hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 ja 2 puolesta ja 204 ja 205 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 ja se Empel 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Emple 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 on vedetty pois, 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta, Empel 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Empel 79. hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. 76 ja Empl 70 puolesta. Siis Empl 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 ja Empl 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja 209 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämä. Close passed. Hyväksytty. Empl 82 on rauennut Empl 83 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 79 ja 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 211 puolesta. Niin 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Tarkistetaan. Falls by one vote. Two. Hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. hyväksytty. 80. Voidaanko ottaa 80, 81 ja 80? Aha, ei voi. Eli 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 213. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 liittyen markkinavalvontaan. Siihen liittyvät nämä muut tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. MP84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. MP80, no tarkistetaan. 216. Hylätty. Empl 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 ja Empel 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Eli 95 ja Empel 86. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 ja Emple 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 90 ja 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 225 ja Emple 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Emple 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 107, siihen liittyy suljen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 108, siihen liittyy suljen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 No, tarkistetaan 109. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 95 raukeaa. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emply 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100... No tarkistetaan Emply 99. Äänestys alkaa. hylätty. 111 ja Empl 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 Emplistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 ja puolesta vastaan. Ne eivät olekaan identtiset, juu. Kuulin sen juuri. Tyhjää hylätty. Eli 112 hylättiin. Sitten 229 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty. No tarkistetaan vielä tämä. 229. 229 on hyväksytty. Sitten Temple 103 on identtinen, eli voimme siirtyä tarkistuksen 113 ja Emple 104 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Eli 113 ja Emple 104 113 ja Empl 104. Hyväksytty. Empl 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 107 raukeaa. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 110 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä oli mukana Emple 111. Sitten 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä oli mukana Empel 112. Sitten Empel 113 puolitoista, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 ja Empel 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Emble 117. Hylätty. 118 ja Emble 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 ja Empel 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Eli 124 ja Emple 123. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 126 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 127 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 7. Hyväksytty. 2, 4 raukeaa. 8. Pyydän anteeksi, olemme aika pian jo lopussa. 8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Mutta tarkistetaan vielä tämä. Eli kompromissi 6. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empel 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi, Empel 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empel 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 ja Empel 128. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133. Äänestetäänkö yhtenä ryhmänä 139 asti? Ei, selvä. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 siis ei kun hylätty. 134 ja Empl 130. Siis tar- ai, tarkistetaanko 133? Ei. 133 hylättiin. Sitten 134 ja Empl 130 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13... no 138 tarkistetaan. Ah, hylätty. No sitten on vähemmän neuvottelemista. Kolmikata neuvottelussa hyvä. 139 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1.40 puolesta vastaan. Joku hetkinen. Empl 1.31 ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1.40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1.41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1.42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä oli mukana Empl 1.32. 1.43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan ty- tarkistetaan tämä. 144. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 145. hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emp 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emp 2 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emp 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emp 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä kompromissi ykkönen. Ja äänestys alkaa. Niin siis kompromissi ykkönen. hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta ja Empl 8, ei kun, tarkistus 7 puolesta, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 ja Empl 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 ja Empl 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puol- ja Empl 12, ei kun tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl Empl 12. Empl 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 151. Hyväksytty. 152. raukisat. Eli 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty Emple 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Emple 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty tarkoitus 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Emple 17 raukeaa, sitten 154 puolesta vastaan. Siis 154 tarkistetaan tämä. hyväksytty. 16 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta eikö hetkinen, 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan. Ta- tarkistetaan tämä 161. Se hylättiin. 162 puolesta vastaan. Sitten siis tämä oli 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan Empl 20. Äänestys alkaa. Hylätty. 20 ja Empl 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 viiva 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta. No, tarkistetaan emple 25. hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Voidaanko nämä Emplin tarkistukset kaikki äänestää samalla kertaa, eli 26, 27, 28, 29, 30 ja 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten mietintö näin korjattuna. Koneäänestys Ovatko kaikki äänestäneet? Pari ääntä vielä. 24 puolesta kolme vastaan, 10 tyhjää ääntä. Ja sitten neuvottelumandaatti, äänestys. Voimmeko äänestää neuvottelumandaatista? Siis sähköisesti. Nyt siis äänestämme neuvottelumandaatista. Yksi ääni puuttuu vielä. 34 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjä kiitoksia. Ja pyydän anteeksi tätä äänestyksen monimutkaisuutta. Um, the report, the next report is... Seuraava mietintö koskee Euroopan puolustusmarkkinoita. Kysymys on lausuntoluonnoksesta, jonka on laatinut Iliko Kalpels. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Anteeksi. Tarkistus viisi. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi kaksi puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää 14, 15 ja 16 yhdessä? Ei. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan se. Passed. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, kahdesta osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Vielä yksi ääni. Se on hylätty. 47 hyväksytty, joten 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan 49. 49 on hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta. Se on yhteen sopiva siis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 53. passed. 54. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. meant to vote for. 59. Has been adopted. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty 69. 69. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 on yhteensopiva, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. Ja nyt äh, muut lausuntoluonnos muutettuna puolet One more vote. Vielä yksi ääni. Vielä yksi ääni. 27 puolesta kuusi vastaan yksi tyhjää. Onnittelut äh, lausun laatijalle. Kiitos. Kiitos kaikille tästä koko jaksosta. Saisinko nyt kuulla eilisen illan trialogista? kolmikantaneuvotteluista. Nyt kun salista pyydän lähtemään hitaasti, mutta on välittömästi puheenvuoron äh, rouva Kolle Läinelille. Please could people leave the... Voisitteko poistua salista hiljaa, koska meillä on erittäin mutkikas kolmikantaneuvottelu, joka siis pidettiin eilen illalla. Se kesti pitkään. Monet jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet tähän ja Rova Kollenlainen haluaisi nyt antaa teille tietoa siitä, mihin ollaan menossa tässä matkapakettidirektiivissä. Ja, Frau Vorsitzende, liebe... Niin, puheenjohtaja. Vorsitzende, liebe... Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puheenjohtaja juuri totesi, että meillä oli eilen kolmans, kolmenkataneuvottelu sehr schwierige Verhandlungen. Tämä on ollut todella tärkeä asia kaikille kollegoilleni, varjoesittelijöille, mutta luonnollisesti myös eri toimistojen ja sihteeristön työntekijöille todella suuret kiitokset erinomaisesta, suuremmasta työstä, jota he ovat tehneet. Me olemme päässeet hyvän matkaa eteenpäin asiassa. Suuri yhteenotto on vielä kysymyksessä, joka liittyy 6, joka tulee sille kolmanteen, käsittelen siis toisessa kolmikannallisesta neuvottelusta vastaan, että oli tämä fix route, otettaisiin mukaan tähän näihin matkojen kateri, pakettimatkojen kategoriaan, mutta, mutta toisessa neuvottelussa sitten sanoimme, että meille tämä on hyvin tärkeä kysymys, josta emme ole valmiita antamaan periksi ja neuvosto liikkuu kohti meitä tässä, lähes meitä tässä, mutta edellytti tähän sitten sen, että tulee mukaan nimi, maksu, yksityiskohdat ja sähköpostiosat, eli siis yksityiskohdat, jotka lisättiin tähän edellytyksenä. Öö, me keskeytimme neuvottelut eilen tähän kohtaan, jotta poliittiset ryhmät saisivat tilaisuuden öö, keskustella asiasta meidän kanssamme ja voitaisiin katsoa, voidaanko tätä neuvoston nostamaa tietä kulkea eteenpäin neuvoston osalta. Tämä on sellainen asia, jossa enää ei tapahdu enemmän liikkuvuutta, joten viime kädessä nousi se kysymys siitä, tuleeko uusi pakettimatkadirektiivi vai ei. Sen viime kädessä nyt sitten päättävät ryhmät neuvotellessaan siitä sisäisesti, mutta vielä pyyntö kaikille. Me olemme yhtä mieltä siitä, että meidän erityisesti täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten lainsäädäntö vaikuttaa PK-yrityksiin – ja tästä syystä puhuisin vielä sen puolesta, että, että ehkä koordinaattorien tulisi ensin pohtia sitä, onko tämä direktiivi sellainen, että se vastaa tätä tarkoitusta ja keskustella siitäkin. Tässä siis nyt raportti kolmikantaneuvotteluista. Kiitos. Thank, thank you very much for update. Kiitos oikein paljon tästä päivityksestä. Olen itse kolmikantaneuvotteluissa eilen mukana ja, ja periaatteessa siellä on yksi avainkysymys ja sitten pari pienempää seikkaa vielä auki. Ja kuten esittelijä sanoi, hyvin tarkkaan pitää harkita sitä, onko parlamentti valmis todella ajamaan näitä kysymyksiä eteenpäin, jotta voidaan auttaa esittelijää saamaan selkeän kuvan varmasti kannasta. Olisi hyvä, jos ryhmät voisivat sisäisesti keskustella perinpohjaisesti siitä, miten suuret erot ovat tällä hetkellä ja ovatko erot niin merkittäviä, että me emme siirry sopimuksen suuntaan tällä hetkellä. Olisi hyvä käydä keskustelua ryhmissä. Evelyn Gephardt. Ja, ja danke schön. Kiitos. Me olemme jo puhuneet äh, ryhmässä asiasta ja haluaisin vain esittää muutaman kommentin. Ei siksi, että neuvosto nyt tänään sanoi, että se ei halua jotakin, että me vain tästä syystä nyt sitten sanoisimme, että hyvä on, hyväksytään sitten se, mitä neuvosto haluaa. Meille se ei ole mikään hyvä edellytys ajatellen tulevia kolmikantaneuvotteluja, joita edessä on. Mehän tiedämme juuri viime vaalikaudelta, että on tultu usein tällaisiin kohtiin, jossa parlamentti on sitten sanonut, että no, tämä ei riitä meille, mitä on tarjolla. Tämä klikshu kysymys on juuri siitä, se on juuri se kysymys, miksi on haluttu ylipäätään, ylipäätään tarvittu uudistusta tähän direktiiviin, koska tällä hetkellä 80 prosenttia sopimuksista on sellaisia, että ne sisältävät tämän uuden muodon. Miksi ylipäätään tarvitaan tällaista uutta direktiiviä, kysyvät jotkut. Meidän pitäisi todellakin hyvin vakavasti pohtia sitä, voimmeko me nyt hallitukselle, hallitusten sallia sanovan meille, mitä me haluamme, vai onko kuitenkin enemmän niin, että meidän tulisi selkeästi edustaa kuluttajien intressejä ja katsoa vielä, että me saisimme aikaan paremman tuloksen kuin se, mitä neuvosto tällä hetkellä on esittämässä. Sillä, jos nyt oikein olen ymmärtänyt, se, mitä meille tarjotaan, sisältää suurin, jättää suurimman osan näistä click-through sopimuksista direktiivin ulkopuolelle, siis kuluttajien suojan, ja näinhän nyt varmaankaan ei voi olla. Mehän itse asiassa haluamme huolehtia siitä, että oikeudet säilyvät, ja me olemme nyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa, meidän pitää nyt vastata myöskin kuluttajansuojasta. Part, if I may. Edustaja Gephardt, luvallanne. Parlamentti ei ole myöntynyt siihen, että vain hyväksytään neuvoston neuvottelukanta. Neuvosto on hyväksynyt parlamentin kannan, että me haluamme, että nämä click-through-asiat käsitellään paketteina. Näkemyserot tällä hetkellä liittyvät siihen, mitä tietoa siirretään jokaisessa vaiheessa tällaisessa click through-toimissa. Eli ne tiedot, jotka liittyvät siis siihen, onko paketti kyseessä, matkustajan nimi ja muut henkilötiedot. Tämä on kantamme. Neuvosto on pyrkinyt selvittämään, mitä nuo muut henkilötiedot voisivat olla. Eli he ehdottivat, että siinä pitäisi olla sähköpostiosoite ja maksutiedot. Ero ei ole niin suuri, ymmärrän kyllä kuluttajasuojan tarpeen. Ja jos ryhmänne suhtautuu tähän vakavissaan, niin olisi kyllä hyvä, jos mepit olisivat läsnä kolmikantaneuvotteluissa. Me olemme hyvin lähellä näkemyksissämme, mutta tässä on pieni auko, joten pyytäisin, että tutustuisitte nyt ihan yksityiskohtaisesti siihen, mihin jäsentenne kanssa eli siltä päästiin ja katsoa, voitaisiinko löytää jotain muita tapoja kuin tätä kuilua tällä hetkellä. Tästä kysymyksestä juuri. Ja sihteeristö on valmistellut juuri mitä tahansa tietoa, apua tarvitsette, meillä on aikaa, meillä on kokous suunniteltuna, mutta meidän pitää kyllä pyrkiä löytämään jonkinlaisia ehdotuksia siitä, miten voidaan edetä. Emme me taida olla niin kaukana toisistaan, toisistamme, mutta ehkä liian kaukana, mutta en hyväksy ehdotusta, että jätimme syrjään jotenkin tämän vaatimuksen pakettimääritelmässä, että click-through-kysymys tulee sinne, vaan Kysymys oli lähinnä siitä, mitä siihen sisällytetään. Tervehtisin edustaja Habria, joka on edeltäjäni. Mukava nähdä teitä täällä taas. Tämä eilisillan kolmikanta oli kovin pitkä. Pahoittelut. Toiset asiat. Anteeksi, edustaja Kofferatti. Ma la discussione di ieri sera è stata molto lunga, molto eilisilta oli aika pitkä ja raskas ja esittelijä ja puheenjohtaja olivat todellisia neuvottelijoita. Voin tämän sanoa, koska minulla on tästä kokemusta. Tämä on arkaluontoinen kysymys ja mielestäni meidän täytyy olla valppaina ja syventyä paremmin tähän aiheeseen. Neuvoston kanta on se, että siellä ei haluta myöntää click-through tehokkuutta. Kuten muistatte, alun perin neuvosto vastusti kaikenlaisten click-through-ratkaisujen käyttöönottoa. Me olemme yrittäneet saada heitä muuttamaan asennettaan, ja nyt on sitten mahdollisuuksia. Ero meidän ja heidän välillään liittyy tähän merittiin. Me sanoimme sen pohjalta, mikä on hyväksytty myöskin täysistunnossa, niin vielä eilen sanoimme, että me olemme valmiita ratkaisuun, jossa on nimet ja muita indikaattoreita. Voimme sitten täsmentää, mitä nämä muut indikaattorit ovat. Mutta neuvoston kanta on sellainen, jota emme voi hyväksyä, koska siellä halutaan enemmän elementtejä, ei pelkästään näitä kahta, jotka me mainitsimme. Ja korostaisin, että tämä kolmas elementti, jonka neuvosto haluaa, saattaa heikentää mahdollisuuksia käyttää näitä click tehokkaasti. Minä ymmärsin asian näin neuvosto ei voi sanoa ehdotuksellemme ei, mutta se yrittää saada sinne mukaan elementtejä, jotka liittyvät click toteuttamiseen, ja se liittyy sitten sen heikentämiseen. Jos me nyt hyväksymme neuvoston ehdotuksen, sitten periaate ei enää olisi käytettävissä valtaosassa käyttäjien osalta. Eilen illallakin me sitten keskeytimme neuvottelut, keskustelemme nyt sitten keskenämme siitä, mikä voisi olla mahdollinen ratkaisu. Meillä ei ole mitään kiirettä. Minä ymmärrän kyllä, että neuvostossa on kiirettä. Siellähän halutaan nyt saada aikaan tuloksia, mutta meillä on vielä liikkumavaraa. Meillä on hiukan aikaa vielä ja me voimme sitten keskustella tästä sisällöstä, eikä nyt pidä langeta tähän ansaan, jonka neuvosto on langettanut. Eli että pitää antaa näistä kriteereistä myönteinen vastaus ja sitten kuitenkin niistä tehdään mahdottomia soveltaa. Eli kuten puheenjohtaja sanoi, meidän täytyy ihan rauhassa keskustella keskenämme ja arvioida sitä, millaisia mahdollisia ratkaisuja sen jälkeen, kun tämä periaate on hyväksytty, voidaan soveltaa, jotta käyttäjät tästä hyötyvät. Se, mitä neuvosto nyt tekee tällä hetkellä, ei mene tähän suuntaan. Tästä me totesimme jo eilen, ja meidän täytyy nyt vain sitten tehdä päätös, joka liittyy siihen, että me emme vielä hyväksy mitään ja jatkamme keskustelua, koska tätä ei voida hyväksyä myöskään neuvottelumielessä, että neuvottelu sanoi, että tämä on ratkaisu, ota tai jätä. Ei neuvottelussa toimita niin. Um, thank you. Kiitos. Salan on vähän sitten siirrymme eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja puheenjohtajalle eilisestä työstä. Erittäin hyvin puolustitte siellä Euroopan parlamentin kantaa. Kiitos teidän. Olemme edenneet monissa avoimina oleissa kysymyksissä ja meillä on nyt kompromissi pöydällä – yksi keskeinen kysymys todella vielä ratkaistava. Se on hyvin hankala kysymys monille valtuuskunnille täällä. Minusta tuntuu, ettei pitäisi nähdä tätä nyt niin mustavalkoisena. Ehkä pitäisi katsoa myös vaihtoehtoisia ratkaisuja nyt ja pidän todella hyvänä sitä, että meillä on nyt mahdollisuus käydä keskusteluita poliittisissa ryhmissä. Kiitos. Kiitos. Rakentavia ehdotuksia esittelijälle ja varjoesittelijälle siitä, miten voidaan edetä. Kiitos oikein paljon. Pitikö sitten päivittää vielä tai muita kohtia? Other than package travel? Oliko muuta kuin pakettimatkat? Sorry, because we moved Anteeksi, kun seisimme tämän käsittelyn aamulta. Ai niin, televiestintä, sisämarkkinakysymykset minun asiani. Ja sitten työryhmä työllisiä ja tekijänoikeuksista, tekijänoikeuksista myös maanantaina. Onko nyt toinenkin? No, haluatko käyttää puheenvuoron ensin? Yesterday there was another uh, work... Kiitos. Eilen oli työryhmän kokous mielenkiintoista oli teksti, joka liittyy avoimeen saatavuuteen ja myöskin esitys, jonka toivat eh, tekijänoikeusjärjestöt, jotka miten käsitellään valokuvaa, jos halutaan käyttää sitä, jos ja katsotaan, on, liittyykö siihen tekijänoikeuksiin, miten tekniikkaa voidaan käyttää. Tämä oli vain esimerkki. Ja oli aika mielenkiintoista nähdä, tekniikka on olemassa, se mahdollistaa sen, että se haluavat tehdä jotakin, eh, valokuvalla, jolla on, johon liittyy tekijän oikeuksia, että he voivat käyttää digitaalista valokuvaa. So it was very, very Joten sitä oli paljon apua. Seuraava kokous on toukokuussa ja on hyödyllistä, että jos minä en voi olla paikalla ja tiedämme, että joku muu voisi olla paikalla, se oli hyödyllinen esitys ja siitä voitaisiin varmaskin tarkastella, joten kiitoksia, että sain tilaisuuden puhua. Thank you, it's really helpful. Kiitos. Tästä oli paljon apua ja sitten televiestinnän sille markkinapaketista. IMKon varjo tiimi on ollut kovasti avuksi, kun olemme pyrkineet tekemään ehdotuksia tähän liittyviin neuvotteluihin. Kolmikantaneuvottelu järjestettiin tiistai-iltana. ITRE on tehnyt tarjouksen, joka liittyy verkkovierailuihin ja melko lyhyen siirtymäkauteen ja reilun vuoden mittaiseen ennen kuin saadaan verkkovierailut päätökseen kokonaan. Ja tämän kauden aikana tarkoitus olisi, että kuluttajilla olisi tietty tällainen paketti, ei 5 plus 5 plus 5, vaan paljon suurempi määrä tietoa, jota voidaan saada samoin hinnoin kuin omalla maantieteellisellä alueella. Nettineutraaliudesta puhuttiin myös. Neuvosto kieltäytyy erillisestä luvusta liittyen kuluttajasuojaan. Mutta me sanomme, että loppukäyttäjän oikeudet erityisesti verkkovierailujen ja nettineutraaliuden osalta ovat liian tärkeitä kysymyksiä. Ne eivät voi odottaa seuraavaa direktiivin uudelleen tarkastelua yleisöllisten palveluiden osalta. Tässä voisi mennä vuosia, ja se ei käy. Sihteeristö on tunnistanut viisi keskeistä alaa, jotta liittyy jotka liittyvät nettineutraaliuteen ja verkkovierailuihin. Viisi keskeistä alaa, joilla mielestämme on todella perustavaa laatuisen tärkeää, että loppukäyttäjän oikeudet tunnustetaan. Verkkovierailukysymyksessä erityisesti se, että kuluttajat pystyvät valvomaan omaa kulutustaan. Eli ettei ole niin, että tuo määrä, jolla verkkovierailu toteutuu samoin hinnoin kuin kotimaassa, niin yhtäkkiä tämä Roam Like a Home muuttuu paljon kalliimmaksi ilman, että siitä ilmoitetaan. Eli kuluttajille mahdollisuus seurata kulutustaan, käyttöään paremmin. Pyydämme sitä sekä kotimaan että verkkovierailupaketeissa. Nettineutraaliuskysymys. Meillä on annettu vähän tietoa, jota menisi sinne sopimukseen. Sopimustietoa käyttäjille pitää varmasti antaa. Me olemme pyytäneet, että tähän tietoon sisällytettäisiin tietoa siitä, mikä on odotettu vähimmäisnopeus, joka saataisiin ja miten eri volyymit hinnoiteltaisiin, jotta kuluttajat tietäisivät, mitä he lopulta paketissaan voivat olettaa saavansa. Ja tässä käsi kädessä tämän kanssa kulkee kuluttajan oikeus purkaa sopimus, jos näihin näitä lupauksia ei toteuteta. Olen käynyt keskustelua tästä Esponin viikolla ja niistä oli apua tässä yhteydessä. Nyt pyritään huolehtimaan siitä, että tämä tieto nopeuksista ja määristä voi olla selvää. Haluan Berekin suuntaviivat ja vertailun mahdollistavat välineet. Eli sopimustieto nopeudesta ja niin edelleen. Tieto valvoa käyttöä, oikeus lopettaa sopimus etuajassa – Berekin suuntaviivat, jotta voidaan nähdä, mitä operaattorit tekevät, nähdä, että ne toimivat johdonmukaisesti ja vertailuvälineet. Yhdessä tässä pyydetään myös neuvoston julkilausuma, ehkä myös komission, siitä, mitä saadaan yleisöllisten palveluiden direktiivin uudelleen tarkastelussa. Muut kysymykset, joita toivomme erityisesti mobiililaitteet tuotteiden osalta kuluttajille voidaan käsitellä tässä yhteydessä. Tämä on monimutkainen kysymys ja tässä edetään nyt melko nopeasti, joten kiitos kaikille oikein paljon. Seuraava kohta esityslistallamme on kohta Kymmenen sanoo puheenjohtaja kohti menestyvää datavetoista taloutta esittelijänä Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Anteeksi, että olemme aikataulusta jäljessä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. joka menettelystä. ITREN mietintö ei ehkä olekaan oikea mietintö, vaan siitä tulee kirje, joka lähetetään neuvostolle. Eli tämä ei ole sitten oikea lausunto. Jos tämä menettely on sitten käytössä, niin se on harmi, koska tämä on kuitenkin aika tärkeä kysymys. Nämä massatiedot, ne ovat tärkeä kysymys erityisesti meidän valiokunnallemme, joka käsittelee erityisesti kuluttajakysymyksiä. Mielestäni tästä olisi pitänyt käydä ihan normaalia keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Ja jos menettely on sitten joku toinen, niin sitten on turha haaskata tähän paljon energiaa. Lausuntoluonnos liittyy lähinnä kolmeen asiaan. ja nämä massatieto saattaa olla mahdollisuus, mutta myöskin uhka. Ensinnäkin meillä täytyy luoda yhtäläiset mahdollisuudet kaikille yrityksille, jotta voidaan välttää monopoleja, niin kuin usein käy informaatioalalla. Mutta PK-yritykset ja monikansalliset joutuvat kaikki toimimaan yhdessä ja hyötymään sitten tästä tärkeästä asiasta ja nämä massatiedothan ovat nyt paljon yleisempiä kuin aikaisemmin, ja jotkut tietyt suuret toimijat, hyvin, jotka ovat hyvin keskittyneitä, toimivat pienten yrityksen haitaksi. Eli meidän täytyy nyt sitten digitaalisella alalla muistaa nämä asiat. Sitten meidän täytyy tarttua tähän tilanteeseen, jotta voidaan tehostaa ja innovoida julkista hallintoa käyttämällä näitä massatietoja. Eli julkinenkaan taho ei tältä säästy ja me voimme sitten helpottaa ja vauhdittaa tätä hallinnollista prosessia. Eli tässä on ehdottomasti mahdollisuus ja sitten viimeinen kohta, jota halusin korostaa. Se ei ole näistä kaikkein vähäpätöisin. Tämä liittyy näihin massatietoihin, mitä tulee kuluttajasuojaan, koska meillähän pitää olla lainsäädäntöpuutteet käytössä, jotta voidaan välttää petosriskiä ja sitä, että näitä tietoja käytetään väärällä tavalla tarkoituksiin, jotka eivät ole selkeitä. Ja meidän täytyy vähän säädellä tätä. No yksi esimerkki, esimerkiksi tässä lainsäädännössä pyysin, että komissio katsoisi tätä lipitracking, eli näkee jonkun, esimerkiksi lentolipun hinnan, sitten ne käy parilla muulla sivustolla ja sitten palaa alkuperäisivulle, se ei ole enää 100 euroa, vaan 130 euroa, koska se on jo lippujen ostettu. Jos menette toiselle tietokoneelle, sitten se onkin taas 100. Eli tämä IP-osoite on tallennettu ja se sitten vaikuttaa tähän hintaan. Tässä huijataan Euroopan kuluttajia. No, Borch komissiosta ei katsonut asiaa näin. Toivottavasti tämä komissio nyt sitten aktiivisemmin suojelee kuluttajia näissä kysymyksissä. Mutta meidän täytyy suojella kuluttajia kokonaisuudessaan, ja se on asia, jota meidän pitää hoitaa. Tämä on lyhyt teksti. Tässä on katsottu näitä termejä. Me olemme valinneet englanninkielisiä termejä, ja ei siksi, ettenkö haluaisi tehdä työtä englanniksi, mutta tämä kielikysymys on tärkeä demokratiassa, eikä nyt talouden ja ajan alttarille saa uhrata sitä, että voimme käyttää eri kieliä varsinkin kun kollegakin tekevät tästä tarkistuksesta. Meillä on määräaika, tar- siis 16. huhtakuuta oli tämä, ja 28. päivä on määräaika tarkistus jättämiselle 6.7. toukokuuta tarkastella niitä valiokunnassa, ja sitten tässä valiokunnassa äänestetään 4. kesäkuuta. Eli nyt sitten haluan kuulla varjoesittelijöiden kannat, joiden kanssa olen valmis tekemään työtä, ja haluan kuulla muutenkin kollegoita, ja jos teillä on huomioita, niin panen ne merkille. Kiitoksia. Would anybody like to speak for the... Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron EPPn nimissä? Fanisteroi taitaa olla varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos edustaja Fanisteroin. Ja missäkin nimissä haluaisin kiittää esittelijä Tarabellaa Sitä tähän on luonnostellut kantamme Itren tekstiin. Olemme sitä mieltä, että vaikka siinä otetaan esiin huolet tietosuojan osalta, niin kannassamme pitäisi puhua myöskin tämän big datan, ison datan ja pilvipalvelmien voimien mahdollisuuksia ajatellen yhteenliitännän parantamista uutta yrittäjyyttä. Tällä voisi olla myönteinen vaikutus kuluttajiin, tehokkuutta voitaisiin saada aikaiseksi ja säästöjä bisnesmaailman hallintoon ja moniin muihin asioihin, myös rikollisuuden vastaiseen taisteluun, jotta voitaisiin pilvipalveluita, suurta dataa, isoa dataa käyttää tehokkaasti, on huolehdittava yhteen toimivuudesta ja siitä, että paremmin voidaan analysoida ja paremmin hu- käyttää hyödyksi kaikki tämä tieto. Lisäksi pilvipalvelimien osalta paremmat puitteet puutteet, kuten myös tavaroiden internetin osalta ja myös 5G-verkostojen kehittäminen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Olen itse ECRn varjoesittelijä. Olen samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että muistetaan myös hyödyt, kuten edustaja Stefanic juuri sanoi. Hyödyt, jota tämä niin kutsuttu iso data voi tuoda terveydenhoidon, maatalouden, rikollisuuden vastaisen taisteluun ja kaupunkiliikenteen osalta. Tässä on monia hyviä esimerkkejä. Ison datan kautta kuluttajat voivat saada myös lisää voimaa sitä kautta, että voi paremmin saada perusteltua tietoa sen pohjalle, mitä haluaa ostaa ja mistä. Tämä antaa paljon uusia mahdollisuuksia kuluttajille. Samalla on tärkeää, että voidaan auttaa, kuten esittelijä on sanonut, pk-yrityksiä, jotta pk-yritykset voivat tätä isoa dataa käyttää silloin, kun se on sopivaa ja oikeassa tasapainossa ottaen huomioon johdonmukaisuuden vaatimuksen kautta Euroopan, niin että johdonmukaisia järjestelmiä ole, joiden kanssa joudutaan kamppailemaan. Aitoa huolta maailmassa on tietoturvasta, yksityisyyden suojasta ja on tärkeää, että kuluttajat tietävät, että me kuuntelemme heitä, kun näitä huolia esitetään. Kuluttajille pitää antaa mahdollisuus valvoa ja hallinnoida ja ymmärtää, miten heitä koskevia tietoja käytetään. Joten meidän on löydettävä tällainen tapa jakaa tietoa, huolehtien samalla tietoturvasta. Live-valiokunnan kollegat tekevät valtavasti työtä, että saataisiin oikea tasapaino tietosuojadirektiiviin. Mutta tämä liittyy myöskin omaan asetuksemme näin edustaja Senä Luovan. Me olemme katsoneet tätä hyvinkin yksityiskohtaisesti aloitti tämän e-call-järjestelmän käsittelyn yhteydessä. Tietosuoja asetukseen liittyen kuluttajan kannalta yksi seikka oli siis, että mielestäni kuluttajat pitäisivät kyllä hyvin outona, jos tämä asetus, jonka on tarkoitus suojella heidän henkilötietojaan. Itse asiassa asetus itsessään johtaa siihen, että markkinoilla toimijat vaativat yhä enemmän tietoa heti lähtökohtaisesti. Miten kuluttajalle voidaan selittää, että nyt pitää luovuttaa yhä enemmän tietoa jokaisen toimen yhteydessä sen kautta, että tietosuojalainsäädäntö niin vaatii tietosuoja-asetuksen pohjalta. Eli kun keskustelemme tietosuoja-asetuksesta, joka on hyvin hankalissa kolmikantaneuvotteluissa. Nyt meidän on huolehdittava siitä, että voimme selittää tämän asian kuluttajille. Sen tarkoitus on, että suojellaan kuluttajien tietoja. Sitä ei tavallaan ymmärretä, jos nyt joutuu luovuttamaan enemmän tietoa, jotta vastataan asetuksen vaatimuksiin. Eli tässä pitää olla vähän tarkkana. Valtavia hyötyjä ja kuluttajia varmasti kiinnostaa se, että saadaan näin paljon lisää tietoa kuluttajat näin uskovat saavansa paljon enemmän tietoa, se on eduksi. On ikävä, että tämä ei ole mietintö, mutta hienoa, että voimme tähän Itren tekstiin kuitenkin antaa oman panoksemme. Näin kaikki valiokunnat eivät aina suinkaan toimi, joten pyritään sopimaan tämä nyt mahdollisimman pian. Ehkä olisi avuksi, jos voisimme erotella erityyppiset tiedot, henkilötiedot ja nimettömät tiedot, eri muodoissa kerättävät tiedot, jotta voidaan nähdä täsmällisemmin, missä kuluttajia asia huolestuttaa. Ulla. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle herra Tarabellalle tästä luonnoksesta keskustelua varten, joka liittyy datavetoiseen tietoon ja suureen dataan. Minusta luonnos on lyhyt, johdonmukainen, konkreettinen ja se menee suoraan asiaan. Mutta on pari asiaa, jotka haluaisin ottaa vielä esille, jotka minusta ovat ydinkysymyksiä. Minusta on selvää, kuten jo mainittiin täällä aiemminkin, että tämä digitaalinen talous ja suuri data on avaintekijä työpaikkojen luomisessa ja kasvun aikaansaamisessa – ja Yhdysvalloissa on ollut paljon nimenomaan tuottavuuden kasvua digitaalisen talouden myötä. Ja meidän täytyy Euroopassa myöskin tarttua tähän uuteen tilaisuuteen markkinoilla, kuten puheenjohtaja mainitsi. Kuitenkin keskeinen kysymys on, joka jarruttaa tätä kehitystä, on luottamus, rikkomukset turvallisuudessa, identiteetin ryöstämiset ja ja tällainen suuri massiivinen seuranta ovat vähentäneet luottamusta. Ja luottamus pitää rakentaa sillä, että on vakaa säädös, joka takaa suojan kuluttajille, kuten puheenjohtaja mainitsi, silloin kun kuluttajat käyttävät palveluita internetissä. Mutta meidän pitää myöskin antaa tietoa. Monet ihmiset eivät tiedä, miten tietoa tallennetaan ja miten sitä käytetään – ja tästä syystä on luottamuksen puutetta. Tämä on asia, jota olisi ehkä syytä korostaa enemmänkin tässä äh, lausunnossa, koska tiedon ja luottamuksen puute on suuri este digitaaliselle taloudelle. Yksi asia, jota voisimme hiukan enemmän käsitellä, on äh, se, että mikä on pienten ja keskusyritysten yritysten rooli, koska digitaalinen talous ajaa kasvua, edistää kasvua ja pk-yritykset ovat sisämarkkinoiden selkäranka. Silloin asianmukaiset olosuhteet pk-yrityksille voivat vapauttaa valtaisan kasvupotentiaalin minun mielestäni. Iso tiedon strategian toimeenpano voi edellyttää suuria investointeja sekä tekniikkaan että tiedon keräämiseen, mutta myöskin uutta taitoa työntekijöiltä, jotta päästään näistä asioista eteenpäin. Täytyy olla innovaatiokeskuksia e liiketoiminta jotka voisivat olla arvokas foorumi. Ja haluaisin viitata omaan maahani, koska Tanskassa innovaatiokeskus, jonka nimi on IBIS, on, ei ole antanut vain ei ole antanut apurahoja, vaan on antanut verkottumispalveluita pk-yrityksille, jotka ovat liittyneet mahdollisuuksiin, jotka koskevat nimenomaan tällaista sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja. Palaute tästä on ollut myönteistä. Tämä keskus antaa hyvää tietoa, hyviä palveluita, jotka mahdollistavat pk-yritysten sopeutua digitaaliseen talouteen. Joten minun neuvoni olisi valiokunnalle ja esittelijälle, että ehkä tarkastettaisiin, tarkastettaisiin joka lähemmin kokemuksia Tanskasta. Myöskin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta luonnoksesta ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja tästä. Okay, no, no. Selvä. Vihreitä tai GUE ei ole edustettuna. Mutta Karen Steiler halusi käyttää puheenvuoron. Mark. I, I think... Kiitos. Kiitos Markille. On harmi, että teollisuusvaliokunta ei tee kunnon mietintöä, vaan kirjeen. Tässä on mahdollisuus hukkaan. Tämähän liittyy hyvin pitkälti aikatauluun. No, tämä asia on hyvin tärkeä. Ne, jotka ovat olleet tässä mukana, tietävät, millaista potentiaalia tässä on. Ja tilastotietoa 90 prosenttia maailman tiedoista syntyi kahdessa vuodessa 99 prosenttia on nyt digitaalisessa muodossa ja yli puolet toimii IP-osoitteessa, eli teknisesti se voidaan laittaa verkkoon ja jakaa netissä. Eli puolet maailman tiedosta mahdollisesti voisi olla yksi ainut asiakirja. Ja tämä on hyvin kiehtovaa nyt näinä aikoina. Puheenjohtaja puhui erityyppisistä tiedoista, ja sitten on avoimia tietoja, tutkimusta. Eilen mainitsin, että edustin meitä työryhmässä, jossa käsitellään teollisia tekijänoikeuksia. Ja meidän täytyy miettiä näitä tietokysymyksiä. Tämä on hyvin keskeinen kysymys. Ja sitten yksi fakta. On arvioitu, että tutkija käyttää 62 prosenttia vuodesta ja se maksaa 25 850 euroa ainoastaan saadakseen luvan eri julkaisijoilta ja toimittajilta Eli tämä mining-toiminta on tärkeää ja tietojen käyttöönsä saaminen, kun kyse on perustutkimuksesta. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on poikkeus koskien ei-kaupallisia tarkoituksia, ja tässä noudatetaan vuoden 2001 sääntöjä, mutta tämä on asia, joka liittyy sitten tähän keskusteluun, jota nyt käydään. Me haluamme innovaatiota ja kasvua, ja tämän potentiaali on niin hyvä, kun ajatellaan näitä alueita, joilla haluamme edetä. Eli tässä kontekstissa haluaisin jotain näistä avoimista tiedoista ja tutkimuksesta myöskin. Sehän on hyvin kriittinen asia, kun ajatellaan tämän talouden kasvua, johon tähtäämme, ja millaista potentiaalia tällä tiedolla, datavetoisella taloudella on. Voimme puuttua näihin haasteisiin, joita meillä on. Eli kiitoksia, että sain puhua näistä asioista, joista puhuttiin eilen, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, tämä avoimen tiedon määritelmä on myöskin tärkeä. Yes, thank you. Uh, thank you. Uh... Niin, kiitos. Kiitos tästä Inkon panostuksesta. Pari seikkaa. Yksi tuli esiin puheenjohtajan puheenvuorossa. Iso datateknologia voi johtaa meidän teollisuutemme, liikennesektorimme, terveyssektorimme suuriin muutoksiin ja monien muidenkin alojen, joten tämä koskee paljon muutakin kuin digitaalisia sisämarkkinoita. Ja toinen seikka ne liittyy riskeihin. Kaikki kuulemme täällä vain riskeistä. Joten periaatteessa datavetoinen talous Euroopassa on kymmenen vuotta jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltoja. Haluaisin sanoa myös, että ison datan kehittely ei ole vielä edes alkanut. Mutta vaikka se ei ole alkanutkaan, niin me kaikki puhumme ainoastaan riskeistä. Petokset, yksityisyyteen liittyvät riskit ovat aina esillä. Yritykset investoivat ison datan ainoastaan, jos voivat luottaa siihen, että markkinoilla on tulevaisuus. Joten uskoakseni pitäisi muistaa, että luottamusta ei kokonaan tuhota sitä kautta, että puhutaan riskeistä aina, jotka voidaan ehkä säädellä poiskin siitä. Me emme ole aina kuluttajasuojavaliokunta, vaan myös sisämarkkinoita hoitava valiokunta. Monethan ovat jo sanoneetkin, että tässä on valtavaa kasvupotentiaalia sisämarkkinoille yrityksillemme, eli ei saa estää tätä etenemisen mahdollisuutta. Toivoisin siis vain, että IMKON luonnoksessa olisi vähän sitäkin näkökantaa mukana, että tässä ei ole kyse ainoastaan vaaroista. Mark, would you like to come? Mark, haluaisitko vielä kommentoida ja ehkä puhua aikataulusta hiukan? Rapidement, la réponse effectivement, c'est qu'on doit avoir. Ihan lyhyesti. Meillä pitää tosiaan olla myönteinen kanta, kun ajatellaan tätä potentiaalia digitaalisessa taloudessa. Meidän täytyy saada aikaan kasvua, jota nyt kovasti tarvitaan, eikä pidä unohtaa, että tämä aiheuttaa myöskin ongelmia. Jos ostan nyt lääkkeitä, niin en koskaan ostaisi niitä netistä, koska joka toinen lääke, jota pyydän internetissä, on väärennys. Eli ei pidä ainoastaan olla innoissaan ja jättää huomiota olemassa olevia ongelmia. Joku puhui varmaan puheenjohtaja luottamuksesta, joka on saatava takaisin, koska sähköisen kaupan luottamus on heikentynyt, koska on tapauksia, joissa ostetaan jotain, se tulee, se tuote, ja sitten kun tuote ei vastaakaan sitä, mitä on tilattu, ja sitten kun se halutaan vaihtaa, niin se on hyvin kallista ja hankalaa. Eli vaihtaminen on kulvakaupassa vähän edullisempaa. Eli tässä on nämä kaksi todellisuutta ja meidän täytyy tehdä nyt töitä. Meidän ei pidä hyväksyä kaikkia mahdollisuuksia, koska jotkut rikolliset rikkovat näitä sääntöjä. Eli tähänkin täytyy puuttua, eikä tämä nyt ole mikään hallinnalle maailma. Tämä me tiedämme. Ja sitten aikataulu. 16. huhtikuuta oli, ja nyt 23. on nyt 28. määräaika tarkasteltiin tämmöiselle ehkä puolelta päivin, tai ehkä kello 16 sekin olisi reilumpaa. 6.7. toukokuuta, kun tarkastellaan tarkistuksia valiokunnassa. Ja sitten äänestämme valiokunnassa 4. kesäkuuta 2015. Ja tietysti, meillä on täällä kaksi sivua nyt muistiinpanoja ja esittelen ne varjo, kanssa, koska teen teidän kanssanne hyvää yhteistyötä ja voimme lähettää sitten hyödyllisen ja myönteisen viestin. Ja meidän täytyy kiinnittää riittävästi huomiota tähän arkaluontoiseen kysymykseen. So I'm going to suggest... No, ehdottaisin, että tuo ystävällinen tarjous, Mark, että siirretään määräaika kello viiteen – illalla ensi tiistaina eikä puolen päivän kun siinä viikonloppuja meidän pitää matkustaa Strasbourgiin, niin olisi ehkä hienoa antaa ihmisille tämä iltapäivää aikaa. Kiitos ja kiitos oikein paljon sitä, että näin voimme koordinoida toimiamme tässä yhteydessä. Toivon, että tämä kanta liittyen isoon dataan on niin täsmällinen, ettei siinä tule liikaa asiaa. Hyvä seuraava esityslistan kohta kohti sisämarkkinoiden parempaa sääntelyä, mietintöä luotaessa parannettu asetus on tärkeä kysymys. Edustaja Fembosoit. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hollantia Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään on hienoa, että voin esitellä työasiakirjan, jonka olen kirjoittanut valmistellessanne paremman sääntelyn mietintö. Olen iloinen siitä, että saan esitellä tämän aiheen. Aivan liian usein eurooppalainen lainsäädäntö luo liikahallinnollista taakkaa esteitä lainsäädännön kautta. Tätä Tämän mietinnön kautta haluan katsoa sitä, miten työ voidaan tehdä paremmin, huolehtia unionista, joka ei luo liikaa hallinnollista taakkaa, haittaa yritysten toimintaa, vaan saa sisämarkkinat, jotka toimivat hyvin. Eli määrä ja me ei ole niin tärkeä kuin laatu. Paremman sääntelyn osalta on hyvin tärkeää viitata siihen, että tämä ei koske ainoastaan Euroopan parlamentin toimintaa, vaan myös komission ja neuvoston myös jäsenvaltioilla ja alueilla on tässä työssä tärkeä rooli. Itse asiakirja, kuten varmasti näette, koostuu oikeastaan kahdesta osasta. Ensimmäisessä esitän periaatteet, joiden pitäisi toimia tavallaan kuin johtoajatuksinamme. Ja toisessa osiossa puhun konkreettisemmin käytettävistä välineistä. Eli periaatteista ensin lyhyesti. Kaikkein tärkeintä oikeastaan on se, että lähtökohtana pidetään subsidiariteettiperiaatetta. Aina pitäisi siis ensin pohtia, onko Euroopan taso tässä kaikkein sopivin taso sääntelyn toteuttamiseksi. Parempi sääntelyhän tarkoittaa myös sitä, että sääntelyä hyväksytään ainoastaan, jos se on tarpeen ja että toimitaan oikealla tasolla. Vähempi parempi tässä yhteydessä. Ja näin voidaan ehkä korjata tätä kuvaa, jota ihmiset näkevät Brysselin tällaista hirviöstä, josta ei saa oikein mitään selvää. Tässä on myös tärkeä rooli kansallisille parlamenteille, ehkä alueellisille, jotka voisivat toimia paremmin vahtikoirina, jos ajatellaan subsidiariteettiperiaatteen toteuttumista. Ehdotetaan punaisen kortin järjestelmää, jossa kansalliset tai alueelliset parlamentit voivat näyttää tätä korttia, jos ovat sitä mieltä, että tietenkin jos on tietty määrä jäseniä tukemassa tätä ajatusta, voidaan tuo lainsäädäntö pysäyttää. No, eurooppalaista sääntelyä siis tarvitaan on hyväksyttävä säätely johdonmukaisella ja avoimella tapaa ottaen huomioon totta kai perusoikeudet. Tässä nämä perusperiaatteet ihan lyhyesti ja sitten toisessa osiossa katsoa niitä välineitä, joita konkreettisesti voimme käyttää. Jotkut näistä välineistä ovat jo olemassa, mutta niiden käyttöä voitaisiin tehostaa tai niitä voitaisiin vähän sopeuttaa. Ensimmäinen tärkeä tässä on vaikutusten arviointi vaikutusten arvioinnin tulisi oikeastaan lähteä liikkeelle yhteistyöstä neuvoston, parlamentin ja komission välillä. Vaikutusten arvioinnin pohjaltahan oikeastaan halutaan arvioida sitä, mikä tämän lainsäädäntöehdotuksen lopullinen vaikutus tulee olemaan. Vaikutusten arvioinnissa on hyvin tärkeää, että siellä on kunnollinen todistepohja ja voidaan katsoa tarkkaan, ehdotusta ja sitä, voidaanko ehdotuksen tavoitteisiin näin päästä. Tärkeä rooli on tässä vaikutusten arviointilautakunnalla. On tärkeää, että sillä on riippumaton ja parempi rooli kuin tällä hetkellä. Oikeastaan pitäisi olla mahdollisuus näin pysäyttää lainsäädäntöehdotus, jos vähätellään esimerkiksi kustannustehokkuutta. Katsoisin teidänkin suuntaan ehkä voisitte olla mukana pohtimassa sitä, mitä mahdollisuuksia tai parannusmahdollisuuksia olisi tässä yhteydessä. Toinen tärkeä väline on kuulemisprosessi, johon eri sidosryhmät osallistuvat juuri itse asianomaisethan parhaiten pystyvät arvioimaan tätä kysymystä. Siksi on tärkeää, että kuuleminen on riittävän laajaa pitäisi myöskin ajatella delegoituja tai täytäntöönpanosäädöksiä. Ei ajatella, että ainoastaan Brysselissä toimivat voivat ottaa meihin yhteyttä. Hyvin tärkeää olisi se, että otetaan huomioon nämä tiekartat, jotka ovat olemassa. Ja myöskin tavallaan tällainen sähköinen sidosryhmien kuulemistapa, joka olisi helposti lähestyttävissä, toteutettavissa ja tähän liittyy vielä asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota paremmassa säätelyssä, on se, miten täytäntöönpano eurooppalaisen lainsäädännön osalta toteutuu. Meidän pitää olla tarkkana. Eihän se tarkoita, että ajas, määräajassa on jotain täytäntöönpantoa, että se on hyvin täytäntöönpanto. Pitää katsoa siis laatua, sitä, miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa saisiin. Ainoastaan näin voimme hyötyä yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksista. Nyt on jo monia keinoja, jotka auttavat meitä katsomaan, miten tapana toteutuu oikein vai väärin, mutta nämä toimet eivät ole niin tuttuja laajemmin Brysselin ulkopuolella. Ajattelen vaikka solvittia tässä. Tässä olisi tärkeä rooli solvitilla. Tietenkin on itsestään selvää, että säännöissä ei ole oikeastaan järkeä, jos jäsenvaltiot eivät näitä sääntöjä noudata, joten siinä mielessä mielestäni on tärkeää ja toiveeni kohdistuvat tässä Frans Timmermansin, joka on käynyt valiokunnassakin. Ja hän esittää siis, että komissio tehokkaammin lähtisi rikkomusmenettelyihin silloin, kun jäsenvaltiot eivät kunnioita lainsäädäntöä. Lisäksi mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota myös jälkikäteisarviointiin. Lainsäädäntöä on seurattava, päivitettävä, eikä pitäisi pelätä myöskään sitä, että kumotaan lainsäädäntö, jos se on vanhentunutta esimerkiksi. Joten ajattelisin, että parempi sääntely on ihan tällainen jatkuva prosessi lainsäädännön aikana, täytäntöpanon aikana, mutta myös sen jälkeen. Näin tässä ihan lyhyesti, kun meillä on reellisesti aikaa, esittelin työasiakirjani. Itse asiakirjasta voitte tietenkin lukea lisätietoja. Toivon, että näin luomme hyvän pohjan mietintöluonnokselle ja lopulliselle mietinnölle. Ja tietenkin odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa – ja tietenkin kiinnostaa nähdä tarkistuksia, joita esitätte, jotta voimme vaikuttaa siihen, että sääntely toimii paremmin sisämarkkinoillamme. Kiitos. Thank you, The EPP... Kiitos. EPN varjoesittelijä on Karatsa Bild, mutta Rosalla ilmeisesti on kommentit hänen puolestaan. Uh, thank you. Thank you. Kiitoksia Vikin. Koratsabit on tosiaan pahoillaan, että hän ei päässyt paikalle tänään, ja hän pyysi, että otan esiin muutaman seikan. Hän pitää hyvänä tätä työasiakirjaa ja sitä, että siihen on keskitytty parempaan ja yksinkertaisempaan sisämarkkinalainsäädäntöön. Hän haluaa lain sisämarkkinat, joissa on yksinkertaiset selkeät säännöt, vähemmän byrokratiaa erityisesti pk-yrityksille ja myöskin sitten rakentavaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa lainsäädäntöprosessin aikana. Kyse oli siitä, että keksitään nyt pyörä uudelleen. Meidän täytyy ensin varmistaa oikea täytäntöönpano ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön. Ja myöskin tiedämme, että halutaan välttää goldplating jäsenvaltioissa. Se luo turhaan kustannuksia ja monimutkaisuutta. Eli parempi koordinointi on tarpeen varhaisessa vaiheessa ja parempi dialogi EUn toimielinten ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja erittäin tärkeää on vahvistaa vaikutusten arviointeja. Meillä pitää olla yhteiset, yksinkertaiset, joustavat säännöt. Tällä tavalla voidaan vahvistaa luottamusta sisämarkkinoihin ja ne tuovat lisäarvoa sekä yrityksille että kuluttajille. Anna-Maria tukee komission uutta suunnitelmaa paremman sääntelyn osalta ja REFIT-aloitetta. Sen sijaan, että olisi liikaa sääntelyä, meidän pitää keskittyä yksinkertaiseen ja tehokkaaseen sääntelyyn, myöskin itse sääntelyyn silloin, kun se on sopivaa. Ja sitten Koratsabild haluaa hedelmällistä yhteistyötä ja keskustelua esittelijän kanssa ja kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Kiitos Schaldemus. Tack. Krista Schaldemus. Formen. Också øh, tack för øh, ett. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä mielenkiintoisesta työasiakirjasta. Minä haluaisin aloittaa toteamalla, että työasiakirja on erinomainen lähtökohta hyvälle keskustelulle. koska on monia asioita, joista en ole yhtä mieltä. Mutta se on hyvä lähtökohta yleiselle keskustelulle siitä, miten me voimme parantaa asioita, kun me ajattelemme lainsäädäntöä ja sen laatimista Euroopan unionissa. Minusta on tärkeää, että emme sano, että parempi lainsäädäntö on sama kuin ei ollenkaan lainsäädäntöä. Minusta meillä täytyy olla hyvin toimivat sisämarkkinat, ja sen saamiseksi tarvitaan yhteisiä sääntöjä, ei 28 tai 28 tai enempää eri tapaa käsitellä asioita. Me tarvitsemme enemmän eikä vähemmän lainsäädäntöä. Tämän sanottuani tarttuisin joihinkin erityisiin ehdotuksiin, joita teidän ne on mainittu. Siinä san, nyt sanotaan äh, perustamissopimuksessa, että läheisyysperiaate on se, joka pätee, ja tästä olemme kaikki yhtä mieltä. Mutta näin on tällä hetkellä. Kansalliset parlamentit täytyy, kuten toteatte, vetää mukaan prosessiin, mutta se saattaa hyvinkin olla jotakin sellaista, mitä me omassa työssämme Euroopan parlamentissamme voimme kehottaa ministerineuvostoa tekemään siksi, että kansalliset parlamentit, eh, niiden täytyy saada tietoa neuvoston kautta. Tämä voidaan tehdä, mutta sen pitäisi olla mieluummin eh, neuvoston kuin parlamentin. Mitä tulee sitten kansalaisiin yrityksiin, sidosryhmiin ylipäätään, meidän täytyy saada enemmän avoimuutta, eikä vähemmän. Sitten vaikutusarviot. Ja ne selkeästikin ovat avainelementti eh, tässä asiakirjassa. Sanoisin, että on tärkeää saada täsmällisiä vaikutusarviota, joita myös voi käyttää, mutta en oikein ymmärrä, miten tämä käytännössä toimisi silloin, kun on tällaisia eläviä asiakirjoja, joissa te puhutte, living document. Meidän pitäisi siis olla vaikutusarvioita, joiden pitäisi olla elävä asiakirja, niin että sopeutetaan aina, kun joku tekee jonkin ehdotuksen ja tuon ehdotuksen vaikutuksia täytyy tutkia, mutta varoittaisin kuitenkin, että tämä merkitsee sitä, että tavoitteet ovat aivan liian vaativat, koska se tulee pitkittämään entisestään jo pitkiä lainsäädäntöprosesseja. Jos yksi asia on turhauttava yrityksille ja viranomaisille, e, mitä tulee EU-lainsäädäntöön, on se, että he eivät tiedä milloin asiat saadaan päätökseen, e, joten meidän täytyy tehdä työtä sen parissa, miten e, kuvata näitä vaikutusarvioita niin, että niitä voidaan hyödyntää ilman, että ne johtavat asioiden pitkittämiseen. Haluaisin todeta, että en todellakaan ole yhtä mieltä kommentista, joka teillä on työasiakirjassa, jossa te sanotte, että vaikutusarvio elimellä täytyisi olla mahdollisuus estää EU-lainsäädäntöä syntymästä. Minusta se on sellaista, että annettaisiin McKinseylle ja muille oikeus sanoa, että me halua EU-lainsäädäntöä. Minusta se on silloin poliittinen ratkaisu. Ei tätä voi jokin vaikutusarviota tekevä lautakunta päättää, saadaanko EU-lainsäädäntöä vai ei. Minusta on mielenkiintoisia ajatuksia myös siitä tässä asiakirjassa, miten meidän pitäisi katsoa työtä, joka liittyy toimeenpanoon. Minusta yrityksiä ja viranomaisia turhauttaa eniten se, että toimeenpano toimii niin eri tavoin, niin huonosti kuin se toimii. Ja se on jotakin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Saman aikaan minusta tämä käsite liikasäätely on jotakin sellaista, joka poliittisesti kuluu ja joskus jos jostakin asiasta ja poliittisesti yhtä mieltä, vaikkapa jostakin direktiivistä, jäsenvaltiot katsovat, miten se pannaan toimeen – ja siinä voi olla vaihtelua huomattavastikin äh, ajatellen nimenomaan olosuhteita yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jotkut sanovat, että tämä on liika säätelyä, turhaa säätelyä, mutta näin ei ole. Tärkeää on, että kun me valitsemme lainsäädäntön välineen, sen täytyy olla sellainen, joka prosessissa myöhemmin on myös pantavissa toimeen. Ja meidän pitää katsoa tätä kaikkea uudestaan. Minulla on ajatus, joka ei ole tässä mukana, jonka haluaisin mainita – ja se on, että yksi asia, jonka olen havainnut, on se, että me käynnistämme lainsäädännön, siis komissio, parlamentti, neuvosto. Meillä on ajatus lainsäädännöstä, siitä miten se kulkee, miten päätöksiä syntyy myöskin EU-tuomioistuimessa. Ja joskus on vaikea tajuta, että työmoistuin perustaa tulkintansa tämän lainsäädännön alkuperäiseen aikomukseen. Olen pahoillani siitä, että tämä on teknistä, mutta minä yritän lyhyesti kuota, miten tämä toimii minun maassani. Kun me Tanskassa teemme lainsäädäntöä, me mietimme, mikä voisi olla tuomioistuimen tulkinta myöhemmin, ja sen täytyy sisältyä valmistelevaan työhön lainsäädännön osassa Siis se, että mikä voisi olla tämä lainsäädännön mahdollinen tulkinta. Tämä on minusta jotakin sellaista, mitä meidän pitäisi pyrkiä edistämään, jotta meidän työmme perustaisi vain itse tekstiin, vaan siihen, mikä on ollut aikomus varsinaisen lainsäädännön takana. Ja asiakirjassa haluaisin nähdä jotakin myöskin Euroopan tuomioistuimesta ja sen työstä siinä mielessä, että se tulkitsee sitä työtä, jota me parlamentin jäsenet olemme, poliitikot olemme tehneet. Tässä on monia hyviä ajatuksia. Olen iloinen siitä, että olet mukaan niin monia erinomaisia näkökantoja, jotka liittyvät lainsäädäntötyöhön, työhön, ja minä toivon, että saamme hyviä keskusteluja, ja toivon, että lopuksi saamme aikaan mietin, joka kattaa nämä kaikki eri näkemykset, joita meillä, joilla meillä, joita meillä saattaa olla. Um, no Aldestako ei ole edustajaa? Ei vaan on, pitää. I would like to apologize. Uh, Kiitos ensinnäkin. Pahoittelen, että varjoesittelemme joutui lähtemään puun hänen puolestaan. Hän haluaisi kiittää tästä työasiakirjasta. Hän on yleisesti mielellään tukemassa peruslinjaa tässä asiakirjassa. Sisämarkkinasääntelyn parantaminen on tärkeä osa yleisesti ottaen paremman sääntelyn työtä, jossa sitä työtä, että puretaan turhaa byrokratiaa. Sisämarkkinat on menestystekijä vaikuttanut, vaikuttanut kovasti hyvinvointiin ja kasvuun Euroopassa. Meidän on vahvistettava, parannettava tässä sääntelyä. Hän halusi keskittyä muutamaan seikkaan. Ensinnäkin läheisyysperiaate – toiseksi vaikutusten arviointi ja kolmantena yhtä tärkeänä kuulemismenettely, johon sidosryhmät osallistuvat. Hän haluaisi tässä painottaa sitä, että sidosryhmien foorumi luo tällaisen alhaalta ylöspäin mallin tähän prosessiin. Ehdotuksia on paljon, ne ovat ihan hyviä. Parempi sisämarkkinoiden sääntely varmasti on tärkeää, jotta kasvu ja työpaikat paikat saadaan palautumaan Eurooppaan. Kiitos. Olkaa sen luova. Mutta ennen Olkan puheenvuoroa haluaisin edellisen puheenjohtajan huomioivan nyt vähän tätä, miten tämä sukupuolen osalta painottuu tämä työnteko täällä tänään. Äh, ja vi- Se oli hyvin huomattu, puheenjohtaja. Niin, minäkin haluaisin sanoa pari asiaa tästä asiakirjasta ja haluaisin kiittää esittelijää tästä saamastamme tekstistä. Emme tietenkään halua Eurooppaa, joka järkyttää yrityksiä, mutta emme halua, että Eurooppa järkyttää yhtään ketään. Ja haluamme, että myöskään kuluttajat eivät joudu kärsimään. Erityisen hyvänä pidin kohtaa joka liittyy rikkomusmenettelyihin. Laki on hyvä, jos voi mennä oikeuteen suojellakseen oikeuksiaan. Ja siksi katson, että meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota rikkomusmenettelyihin. Kuluttajajärjestöjen pitäisi olla lähemmin tässä mukana enkä tiedä ovatko nämä luvut ihan oikein. Rikkamuusmenettelyt yleensä kestävät kaksi ja puoli vuotta ja se lasketaan sitten tästä ilmoituspäivästä lähtien. Ja jos otetaan huomioon aika ennen ja jälkeen, niin sitten kyse on kolmesta plus kolmesta vuodesta. Eli jäsenvaltioiden lainsäädäntö ei ihan noudata EU-lainsäädäntöä. Ja se on asia, joka saattaa aiheuttaa paljon vahinkoa. Eli olen kiitollinen tästä kohdasta. Mielestäni meidän täytyy kiinnittää siihen erityishuomiota. okay, I just... Selvä. Kiitos. Pari kommenttia minulta jos sopii. Asiat, jotka huolestuttavat minua yhä enemmän. Tämä on oikein hyvää työtä. Todella loistava työasiakirja, jossa on paljon ajatuksia. Olen kuullut monia kommentteja myös salista kollegoilta, miten tämä voitaisiin saada vielä paremmaksi. Vaikutusten arvioinneista Pidän tuosta ajatuksesta, että se on elävä asiakirja. Usein kolmikantaneuvotteluissa, kun ihan viimeisistä sanoista sovitaan, eikä ole oikein hyvää käsitystä siitä, miten tämä vaikuttaa niihin, jotka markkinoilla toimivat, kuluttajat, yritykset. Toisaalta neuvosto saattaa sanoa, että tästä saattaa syntyä kyllä ylimääräistä kustannusta ja me sanomme, että no, se on sen arvoista. Ajatus, joka tässä voisi olla, siis se, että viimein sitä riippumaton arvioiva taho voisi arvioida tätä ennen kuin lainsäädäjät lopullisen sopimuksen solmivat. Eli katsoa tapoja tai eri potentiaalisia ratkaisuja, miten ne voisivat eri tavoin vaikuttaa, niin tämä auttaisi kyllä lainsäädäntötyössä, kuten ihan äsken puhuimme pakettimatkoista. Eri toimijat markkinoilla antavat meille eri ehdotuksia siitä, mitkä sanamuodon muutokset voisivat vaikuttaa liiketoimintamalleihin tai kuluttajien oikeuksiin. Ja olisi ihan hyvä joskus saada vähän riippumatonta katsantokantaa tällaisissa yhteyksissä. Komission sen Timmermans oli melko myönteinen, kun valiokuntien puheenjohtajakokouksessa esitin ajatuksen, että lopullinen arviointi vielä pitäisi tehdä ennen kuin me sovimme neuvoston kanssa. On ihan hyvä, että sanotaan, että tämä lainsäädäntö maksaa X verran, mutta jos tämä sanotaan sen jälkeen, kun siitä on sovittu, niin on hyvin hankala mitään muuta, ajatellen 28 jäsenvaltiotakin, eli riippumaton. Ja tarkoitan tässä todella riippumatonta arviointia. En tarkoita tässä McKenzie, vaan äh, riippumatonta tahoa, joka antaa meille hyvin perustelu. Kyllä konsultitkin voivat olla ihan riippumattomia, jos prosessit hyvin hoidetaan. Toinen näkökanta, standardien luominen, toisaalta yhteiset standardit ovat hyvin tärkeitä, jotta yritysten ja kansalaisten luottamusta voidaan nauttia. Toisaalta kuulen yhä enemmän valituksia valiokunnan puheenjohtajana siitä, että jotkut, jotkut tahot sopivat standardeista ilman, että kaikki sidosryhmät ovat kuultuna. Jotkut, joilla on tietyt edut, ajavat tätä standardin luomista. Protektionistisiin toimii suuret yritykset puolustautuvat pieniä vastaan tai yksi maa tai kolkka ajaa jotain toisia vastaan. Eli mitä enemmän voisimme tehdä niin, että modernin teknologian kautta että saataisiin avattua vähän myös sitä, miten standardeja luodaan. Se olisi hyvä saada avoimemmaksi. Näin kuluttajatkin voisivat nähdä vielä työvaiheessa nämä suunnitelmat, ja siitä saattaisi olla tässä yhteydessä apua. No niin. En tiedä, halusitteko käyttää vielä puheenvuoron. Olemme hiukan aikataulusta myöhässä. Ei, olen varmasti saanut riittävästi materiaalia. Voimme palata asiaan varjoesittelyiden kokouksessa. Selvä mietintö luonnos viimeistään 15. toukokuuta ja seuraava keskustelu 4. kesäkuuta, tarkistukset 9. kesäkuuta. Kiitos oikein paljon. Viimeinen kohta tämän aamun esityslistalla on Diitta Saransovan mietintö. Puhuinkin jo tästä sukupuolijakaumasta. jakaumasta edustaja McClarkin tuli tänne eikä oikaisi oikeastaan tätä tilannetta. Täällä on naiset vallan olleet äänessä viimeksi kuluneen tunnin ajan vitsinä. Tässä vain nyt Ditan mietintö, joka koskee EUn kappainvestointipolitiikkaa. Uh, I'm very happy with this file because it's one of the few... Kiitoksia. Tämä oli yksi harvoista asioista, joista kaikki ryhmät olivat samaa mieltä alkuperäisen tekstin kanssa, ja voin tukea monia ehdotettuja tarkistuksia, jotka vahvistavat tekstiä. Me kaikki katsomme, että PPP eli yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus voi olla hyvä, jotta yritykset löytävät kasvua Euroopan ulkopuolelta. Ja tämä kumppanuus saattaa olla hyvä myöskin kehittyvien maiden osalta. No, tarkistuksista totesin, että jotta tämä toteutuu, niin meidän täytyy varmistaa, että säännöt ovat avoimet ja tiukat, ja kaikki yritykset, pienet ja suuret, pääsevät yhtä lailla mukaan tarjouskilpailuihin ja näihin kumppanuuksiin. Eli tuen tätä viestiä ja ehdotan, että tuette kaikkia näitä tarkistuksia, jotka ovat tämän suuntaisia. Jotta esityksestä olisi hiukan lyhyempi, olen ehdottanut kolmea kompromissitarkistusta ja valtaosa ryhmistä tukee niitä ilman muutoksia. Ja teen myöskin suullisen tarkistuksen tarkistukseen 37. Se tähtää siihen, että parannetaan kielenkäyttöä hiukan ja sovelletaan sitä muuhun tekstiin, mutta tarkistuksen sisältö on kuitenkin hyvä ja toivottavasti voitte hyväksyä myöskin suullisen tarkistuksen. No kello käy ja lounasaika lähestyy, joten en nyt puhu yksityiskohtaisemmin. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita tarkistuksista. Ja olen valmiina sitä vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin yksittäisistä tarkistuksista. Kiitos. Um, now, the EPP shadow. EPPn varjo esittelijä. Pesatti, mutta Rosa hoitaa tämänkin. Kiitos. Gender. tulkaan ole siitä, että tämmöiset tasaisesti mitä sukupuoleen tulee, jatka tätä uutta perinnettä. Minä korvaan täällä herra Satin. Niin, hän ei voi olla täällä tänään. Hän on pahoillaan siitä. Ja hän lähetti minulle kirjeen ja pyysi minua lukemaan tämän kirjeen, tämän viestin, jossa hän haluaa kiittää esittelijää tehdystä työstä. Ja, ja hän on sitä mieltä, että että yhteistyön osalta hän on hyvin iloinen jatkoyhteistyöstä, hän on kiitollinen tähän astisesta yhteistyöstä. Mitä sitten tulee kompromissitarkistuksiin? Rouva äh, Haranzova on saavuttanut näissä olennaisen, mutta herra Rasati ja muutkin äh, ovat esittäneet. Hän sanoi, että hän on iloinen siitä, mitä on otettu huomioon, ja että tämä lausunto kokonaisuudessaan tasapaino osoittaa IMKon näkemyksen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista, mutta on joitakin asioita, joita hän haluaa korostaa. On tärkeää ottaa asioita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä meidän poliittiselle ryhmällemme. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että meidän täytyy korostaa sitä, että pääasiassa PK-yritykset saattaisivat kärsiä haasteista, jotka on lueteltu kohdassa kaksi. Suuret yritykset, niillä on vähemmän vaikeuksia ajatellen teknisesti monimutkaisia asioita ja pitkän ajan sitoumuksia. PK-yritykset ovat huomattavasti heikommassa asemassa. Sen lisäksi Euroopan parlamentin tulisi eh, pyytää komissiota tukemaan – sitä, että EUn yritykset voisivat päästä yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja että voitaisiin myöskin lisätä liikkuvuutta, kun neuvotellaan kauppa- ja investointisopimuksista muiden maiden kanssa. Uh, Tämä on tärkeimpiä tekijöitä, jotka voivat edistää oikeudenmukaisia kilpailusääntöjä silloin, kun meidän yrityksemme kilpailevat paikallisten yritysten kanssa ja yritysten kanssa, jotka tulevat kolmansista maista. Ja lopuksi, jos me pääsemme siihen, mitä Rova Haransova ajaa, silloin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanit voivat olla moottori, joka edistää kasvua sekä sisämarkkinoilla että ulkomailla. Meidän tulisi varmistaa, että PK-yritykset, jotka vastaavat noin 99 prosenttisesti kaikesta EUn yritystoiminnasta, saavat riittävästi tietoa yksityisen ja julkisen sektoreista, Eh, sektorin kumppanuksista eh, EUn ulkopuolisissa maissa, niin että ne voivat helposti osallistua näihin. Siispä komission tulisi varmistaa, että EUn tukemat eh, yritykset Ian Island voivat, jotka antavat tukea PK-yritykselle, voisivat saada tietoa siitä, miten käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuksia maissa EUn ulkopuolella. On vain muutamia tarkistuksia, joita olen tehnyt. Minä toivon kovasti, että esittelijä, kuten muutkin kollegat, tulevat tukemaan näitä tarkistuksia niin, että saamme vieläkin tasapainoisemman lausunnon. Kiitos. Maria Grappini. Grappini. Mulțumesc tare mult. De început vreau să o felicit pe Dita și... Kiitos paljon. Minä haluaisin onnitella Titaa ja varjoesittelijöitä. Tämä asiakirja sisältää kaiken tarvittavan. Suurin osa tarkistuksista niin on siellä mukana. Olen hyvin tyytyväinen. Tässä on selkeä punainen lanka, reilu kohtelu ja avoimuus. Ja minun tarkistukseni liittyvätkin juuri näihin ajatuksiin – No, sain vietyä ne läpi. Dita on sisällyttänyt ajatukseni sinne mukaan ja tehnyt suullisen tarkistuksen 37, joka sopii minulle oikein hyvin. Toivon, että 34 hyväksytään myös. Koska halusin TTIP-sopimuksen mukaan. Koska mielestäni sopimus Yhdysvaltain kanssa on niin tärkeää, että se kannattaa tässä mainita. Lopulta itse asiassa esitin tarkistuksen 11 uuden artiklan, joka liittyy julkisen ja yksityisen kumppanuuden elinkaareen ilman, että luodaan taakkaa turhia kustannuksia. Tarkistus 30 liittyy vastavuoroisuuteen. Mielestäni on tärkeää, että yrityksiä kohdellaan reilusti. Ja yritysten tulisi myös kohdella hallituksia reilusti. Eli reilu tasavertainen pääsy myös pk-yrityksille. Minulla on tässä tärkeä varauma, kun haluan todella huolehtia siitä, että meidän lainsäädäntömme on eduksi PK-yrityksille. En ole nyt vastuuvaliokunnassa tämän vain lausunto, mutta Liitan kanssa tehtävän hyvän yhteistyön kautta tämä varmasti johtaa menestykseen. Kiitos. Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää tästä tasapainoisesta ja hyvästä lausunnosta. Ja ensinnäkin korostaisin, että tämä mietintö, joka on tehty Intavaliokunnassa, Zarodil oli sen esittelijä. Tässä EUn yritykset sitoutuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin EUn ulkopuolella kehittyvissäkin maissa, ja olemme tehneet tarkistuksia lausuntoon, jotta voimme vahvistaa tätä tekemään työtä, ja monet niistä pohjautuvat hyviin kokemuksiin ja mahdollisiin etuihin, joita on näissä kumppanuushankkeissa. Yksityiset investoinnit ovat tärkeitä kasvulle ja työpaikoille kehittyvissä maissa. Eli olemme tehneet tarkistuksia, joissa puhutaan asioista, joista Grappinikin puhui, eli vastavuoroisuus, koska EUn markkinat julkishankintojen osalta ovat avoimia hyvin pitkälti muillekin maille, mutta PK-yrityksillä on sitten esteitä, kun ne yrittävät investoida ulkomaille. Ja meidän täytyy varmistaa, että kun neuvottelemme kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa, niin tämä asia täytyy myöskin ottaa esille. Mutta meidän täytyy varmistaa, että investoijilla on riittävästi takeita siitä, että pitkäaikaiset investoijat ovat turvallisia ja niissä on oikeusvarmuutta. Ja kun edistetään näitä kumppanuushankkeita kumppanimaissa, ne liittyvät hyvään hallintoon, oikeusvaltioperiaatteeseen oikeuslaitokseen, riippumattomuuteen ja korruption hillintään. Eli me puutumme näihin suuriin kysymyksiin ja toivottavasti näytämme sitten tietä sen suhteen, miten näihin asioihin voidaan puuttua. Mutta odottelen sitten ilolla sitä, että kun teemme kompromissitarkistuksia ja tästä valiokunnasta voimme sitten laatia hyvän lausunnon tästä tärkeästä aiheesta ja lähettää sen sitten asiasta vastaavaan valiokuntaan. From the GUE group. GUE-ryhmästä Va. Mutta GUE-ryhmästä ei taida olla täällä ketään. Haluaako komission puolelta joku käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin vain onnitella esittelijä lausuntoluonnoksesta ja valiokunnan jäseniä tehdystä työstä. Tämä heijastelee pitkään Euroopan komission lähestymistapaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Me uskomme vakaasti, että on suurta taloudellista merkitystä sillä, että on lisää mahdollisuuksia saada aikaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia eri osissa maailmaa ja tulemme tukemaan tätä kehitystä myöskin kehittyvissä maissa. Kiitos. Please, you like to come back? Thank you. Haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoroa? To thank all of you for... Kiitos, haluaisin kiittää kaikkia teitä kommenteista. Hienoa nähdä, että yleisesti ottaen olemme kaikki samaa mieltä siitä, minkä pitäisi olla keskeisimmän viestin, jonka haluamme IMKon puolelta lähettää. Tukisin vain niitä kommentteja, joita on esitetty PK yritysten roolista. vastavaroisuuskysymys on todella tärkeä, olen samaa mieltä siitä. Sitä on painotettava tekstissä. Muita kommentteja minulla ei ole. Mielelläni teen varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikille. Nikola, hienoa, että pääsitte paikalle. Olemme juuri lopettamassa kokousta. Oliko kommentteja tuohon kohtaan muut asiat? Eikö? Kiitos oikein paljon. Palataan tänne kello kolmelta. Silloin keskustelemme komission sen Ansipin kanssa.